my friend. Good. Proszę Państwa, jeśli można, we should start. Pitäisi aloittaa. Nimeni on Czesław Siekierski, olen maatalousvalikunnan puheenjohtaja ja minulla on ilo olla puheenjohtajana tämän päivän kokouksessa suokaa anteeksi, että aika energisesti ja nopeasti vedän kokousta, kun aika ei ole paljon. Ja haluaisimme, että teillä vieraina oli mahdollisimman paljon teillä aikaa käytössänne. Eli suuri ilo toivottaa tervetulleeksi teidät kansallisten parlamenttien jossa on parlamenttien edustajia, jotka käsittelevät laajassa mielessä elintarvikkeita ja maataloutta. Tervetuloa teille kovin sydämellisesti. Pahoittelen näitä käytännön ongelmia, joita teille tuli, mutta toivon, että ei niitä ollut liikaa. Kokouksen teeman tiedätte. Tietysti elintarviketuotannon viljelyn tulevaisuus, jos tarkastellaan viimeaikaisia tapahtumia, niin on komission jäsenen tiedonanto marraskuulta ja toinen toukokuuta odotamme sitten esitystä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Sitten toukokuun lopussa, mistä varmaan komission jäsen kertookin, esitellään lainsäädäntöehdotukset Ja sitten muista aikatauluun liittyvistä asioista puhutaan myöhemmin. Toivotan tervetulleeksi komission jäsenemme. Sanon, että meidän jäsenemme. Tervetuloa kovasti komission jäsen Hogan, joka maataloudesta vastaa. Olemme iloisia, että hän on paikalla. Kuten varmaan jo huomasitte, täällä on myös ministeri Porozanov joka on siis maatalousneuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtajamaan edustajana, kuten tiedetään, niin Bulgaria on tällä hetkellä puheenjohtajamaa. Josef Blank on myös, joka on Itävallan kestävän kehityksen ministeriöstä valtiosihteeri. Olemme kovin iloisia, että hän on paikalla, koska seuraava puheenjohtajamaa on juuri tavalta. Sitten muut paneelin edustajat, mainitsen lyhyesti herra Dering, joka on Irlannista maatalousvalikunnan puheenjohtaja herra Dorfman esittelee mietintönsä, sitten edustaja Aguilera, varapuheenjohtaja, joka myöskin esittelee mietintönsä. Jeseplevä pääjohtaja varmaan tulee tänne myös, joka osallistuu toiseen paneelikeskusteluun. Sitten osa paneeleista, siellä on vetäjänä kaksi kuuluisaa journalistia, jotka varmaan tekevät sen paremmin kuin minä tekisin. Tervetuloa heillekin. Sitten virallisia asioita tai muodollisia asioita. Teillä on tällainen, että äh, molempiin paneelikeskusteluihin on tällaiset puheenvuoropyyntöpaperit. Täyttäkää ne. Vahtimestarimme keräävät niitä mm, tietoja teiltä ja sihteeristä pyrkii laatimaan sitten puheenvuoropyyntölistan niin, että saataisiin edustajia kaikista maista, niin että keskusteluun osallistuisi myös parlamentin, Euroopan parlamentin valiokuntien edustajia. Eiköhän tämä ole selvä. Aikaa on nyt todellakin kortilla. Joten ehkäpä menemme jo ensimmäiseen alustukseen. Ensimmäisen alustuksen pitää komission jäsen Hogan ja sen jälkeen ministeri Protonov. Varmaan odotammekin jo kaikki, että voisimme kuulla tietoja ongelmista, jotka sitten päätyvät meille käsittelyyn. Komissio ja ministeri, hyvät vieraat, ainakin puheenvuoron teille. Komissio jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet, arvon kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamentin valiokunnan puheenjohtajaa herra Sikirskiä kutsusta osallistua tähän tapaamiseen. On erittäin tärkeää, että käymme keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa ja komissio on todella priorisoinut tämän asian. Meidän komissiokollegiomme jäsenet ovat tehneet 28 jäsenvaltion 470 parlamenttivierailua. Ja tällä viikolla itsekin lähden Irlannin parlamenttiin. Viime viikolla osallistuin keskusteluun Euroopan parlamentissa kansallisten parlamenttien osallistumisesta Euroopan poliittiseen prosessiin ja mahdollisten mekanismien parantamista. Käsittelimme myös minä tiedän, että kansalliset parlamentit, niillä on ja tulee olemaan tähdellinen rooli, kun lähennetään Euroopan unionia kansalaisiin. Kansalliset parlamentit valvovat Euroopan tasolla oman hallituksensa töitä, töitä ja ovat myös yhteydessä Euroopan unionin toimielintiin. Tämä päiväinen parlamenttien välinen tapaaminen antaa kansallisten parlamenttien jäsenille hyvän mahdollisuuden keskustella Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ja antaa arvokkaita näkemyksiä komission tulevasta lainsäädäntötyöstä YMPn osalta vuoden 2020 jälkeen te olette nyt tietoisia meidän tiedonannostamme elintarvikkeista ja maatalouden tulevaisuudesta. Tämän jälkeen tästä on keskusteltu jo Euroopan parlamentissa eritoten Agri-valiokunnassa samoin neuvostossa Bulgarian puheenjohtajuuskauden alla maatalousministerien neuvostomuodostelmassa haluaisin kiittää loistavasta työstä, jota eh, Herbert Dartman parlamentista ja varjoesittelijä, eh, hänen varjoesittelijänsä ovat tehneet tämän eh, Agri-valiokunnan lausunnon osalta. Valiokunnassa äänestetään tästä ensi kuussa, siis tästä tiedonannosta. Seuraavat äh, ajat tulevat olemaan erittäin tärkeitä Euroopan unionin elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuuden kannalta. Äh, komissio esittää ensi viikolla 2020-2027 talousarvion mukaan lukien YMPn talousarvion, joten kukaan täällä kenenkään täällä ei kannattaisi kuvitella, että Brexitin aikoina ja talousarvion vaatimusten aikana tämä ei olisi mitenkään valtaisa haaste. Loppujen lopuksi avainpäätökset tehdään sitten jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden johtajien tulee päättää, ovatko he valmiita lisäämään EU-talousarvioon maksettavia rahoituksia, kuinka paljon, jos näin on. Heidän päätöksensä tulee lopulta määrittelemään myös talousarvion tulevan vuoden aikana. Varmasti teillä on samanlainen näkemys asioihin, eli haluatte, että meidän politiikkamme on vahvaa, se on hyvin rahoitettua ja että sinne sitoudutaan maanviljelijöiden tulotason tukemiseen ja voidaan myös paremmin suojella ympäristöä ja ottaa ilmastositoumukset vakavasti. Maataloudesta vastaava komission jäsen ja henkilö, joka on edustanut maaseutua 27 vuoden ajan Irlannin parlamentissa. Olen vakuuttunut siitä, että YMP on todella pärjännyt ajan testissä. Se on ollut hyvää politiikkaa vuodesta 1962 ja edelleen sillä saadaan paljon lisäarvoa kansalaisillemme. Ensimmäinen viestini teille kansallisen parlamentille jäsenille on se, että me haluamme vahvasti rahoitettua YMPtä. Voitte viedä tämän viestin hallituksille. Heidän käsissähän loppumielinen päätös tästä on. Hyvin harvoin on. No, minulle tällä tavalla taputtelee. Tämä on aivan ainutlaatuinen tilaisuus. Siis yhteisen maatalouspolitiikan vahva rahoitus. No siitä sanoisin, että meidän täytyy edelleen tukea maanviljelijöiden tulotasoa. Tämä on YMPn tehtävä ja rooli, ja tämä löytyy perussopimuksestakin. Ja perussopimuksen tavoitteet ovat aivan yhtä relevettejä tänä päivänä kuin aikaisemminkin, ja ne heijastuvat kyllä komission lainsäädäntöehdotuksesta. Haluaisin vielä muistuttaa se, mitä sanoin komission tiedonannossakin. Haluan muistuttaakseni teitä ehm, maanviljelijöiden tulotuki on edelleen tähdellinen. Suorat tuet osittain sulkivat tämän kuilun maatalouden ja muiden taloussektoreiden välillä. Ne antoivat tällaisen turvaverkon ja varmistivat sen, että EUn kaikilla alueilla säilyy maatalous jopa syrjäisimmillä alueilla, jotka saivat myös maaseututukea. Kun ajatellaan kaikkea ympäristöä ja sosiaalisia hyötyjä ja julkisten hyödykkeiden tuottamista, niin tämä oli äärimmäisen tärkeää ja suorat tuet tulevat olemaan YMP, YMPs edelleen mukana perussopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Tämä ei ole pelkästään välttämätöntä eikä pelkästään maanviljelijöiden etua ajavaa, vaan tämä hyödyttää koko yhteiskuntaa. Maanviljelijät tuottavat laadukasta hyvää ruokaa meille ja valvovat maaseutua, suojelevat ympäristöä aivan eturintamassa. Ja he ovat myös erittäin tärkeässä asiassa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Kun puoletaan tällaista lähestymistapaa, eli maanviljelijöiden tulon, tulojen tukemista, minä arvostan kovasti Euroopan parlamentin ja eritoten tämän valiokunnan tukea, Bulgarian puheenjohtajavaltion tukea. Ja monet teistä kansallisissa parlamenteissa ajattelevat myös, että tämä on teillekin tärkeä huolenaihe. Kun otetaan huomioon tämän aiheen keskeisyys ja ehdoton taloudellinen, talousarviollinen haaste, josta keskustellaan tulevina viikkoina ja kuukausina, eh, ensi vuonna siis saadaan monivuotinen rahoituskehysesitys eh, ja joitakin osioita julkistetaan toukokuun lopussa, kesäkuun alussa esitellään yhteislainsäätäjille ja lainsäätäjien lainsäädäntöehdotusten Työtä jatketaan edelleen ja ensimmäiset suuntaviivat on esitelty jo marraskuun tiedon annossa. Tämä ehdotus on uskottava, se on sellainen, jonka pohjalta voidaan tehdä työtä, kun me haluamme saavuttaa modernisaation ja yksinkertaistamisen tavoitteet. Minusta tuntuu, että yhä paremmin arvostetaan tätä lähestymistapaa ja tuetaan sitä, kun sitä nyt ymmärretään paremmin koska me olemme pystyneet nyt syvemmin puhumaan siitä, mitä tiedonannolla ajamme takaa, koska tiedonannossa on tietty määrä sanoja ja sivuja, mitä siihen voidaan uhrata. Komissio haluaa myös keskittyä enemmän toissijaisuuteen jäsenvaltioiden alueisiin niin, että näillä on enemmän vastuuta ja ne ovat myös vastuullisempia lopputuloksesta ja päätöksistä. Tämä on yhdenmukainen komission näkemysten kanssa subsidiariteetista ja myös sen kanssa, että kansalaiset lähentyvät Euroopan unionia tai Euroopan unionin kansalaisia. Tämä nyt ei tarkoita sitä, että me emme olisi tietoisia Euroopan unionin roolista yhteisen maatalouspolitiikan varmistamisessa. Yhteinen ja politiikka tulevat olemaan mukana yhteisessä maatalouspolitiikassa Euroopan Euroopan tasolla ja meihin, meillä on siihen rakennettu enemmän joustoa jäsenvaltioiden tasolla täytäntöönpanoa varten. Tällainen yksi koko sopii kaikille, ei, ei enää passaa 27-28 jäsenvaltion Euroopan unionissa kreikkalaiset maanviljelijät etelässä, suomalaiset pohjoisessa, heillä on erilaiset näkemykset tavoitteiden saavuttamisesta, erilaiset keinot tavoitteiden saavuttamiseen, ja tämä täytyy myös tulevaisuudessa heijastua YMPssä toimet täytyy olla mukana kansallisessa yhteisen maatalouspolitiikan strategisissa suunnitelmissa, joita jäsenvaltiot luovat. Jokaisella teillä kansallisessa parlamentissa on oma roolinne tässä täytettävänä, kun teitä kuullaan asianmukaisesti maatalousministerin ja jäsenvaltion hallituksen toimesta ennen kuin tämä strategisen suunnitelman ehdotus sitten siitä päätetään ja lähetetään hyväksyttäväksi komissiolle näiden toimien saavuttamista mitataan erilaisilla indikaattoreilla ja tavoitteilla, ja näin me voimme varmistaa myös politiikan yhtenäväisyyden. No sitten strategisten suunnitelmien hyväksyntä prosessi. Tämähän saattaa aiheuttaa tie, tiettyä huolta. Te voitte olla varmoja siitä, että hyväksyntää viivästykset eivät tule eivät tule viivästyttämään maksuja maanviljelijöille. Me voimme esimerkiksi osittain hyväksyä strategisen suunnitelman osittain näin voidaan viljelijälle maksaa keskeytyksettä, vaikka komissio edelleen kävisi vuoropuhelua jäsenvaltion kanssa strategisen suunnitelman jostakin sellaista osiosta, jota ei niin nopeasti voida hyväksyä. Hyvät kollegat, me kaikki voimme varmaan olla ylpeitä siitä roolista, joka YMPllä on ollut yli 50 vuoden ajan. Se on varmistanut elintarviketurvallisuuden Euroopan unionin jäsenvaltioille ja myös saanut ihmiset hyväksymään Eurooppa-hankkeen. Hankkeen, joka on lähellä kansalaisia kansalaisia, joka päivittäin tuottaa kansalaisille lisäarvoa. Sen menestys juontaa juurensa moniin eri tekijöihin, muun muassa äh, sen kykeneväisyyteen sopeutua äh, jokaisen päivän uusiin haasteisiin. Meillä täytyy olla hyvin toimivat maataloustuotteiden markkinat, jotka ovat myös kilpailukykyiset. Yhtenäismarkkinoiden koskemattomuus ja todellinen yhteinen politiikka, niiden täytyy olla todellisia prioriteetteja meillä. Ja haluan korostaa sitä, että vaikka meillä nyt on tämän politiikan toteuttamiseen uudenlainen lähestymistapa, niin yhteisen maatalouspolitiikan perus periaatteista pidetään kiinni. Se tulee edelleen olemaan sellaista politiikkaa, jolla on rajoitettu määrä tavoitteita, joilla, joita mitataan monilla yhteisillä indikaattoreilla, jotka yhdessä hyväksytään ja joita komissio valvoo. Tällä tavalla me voimme sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä varmistaa ja varmistaa sen, että jäsenvaltiot ovat politiikan eturintamassa tasavertaisina. Tiedän puheenjohtaja, että puhuin tässä jonkin aikaa jo ja vielä puhun vielä nopeammin tästä eteenpäin. Liian pitkin maanviljelijöitä on nähty osana ympäristöongelmaa, mutta he ovat oikeastaan ratkaisu Euroopan unionissa jäsenvalti- jäsenvaltioissa maanviljelijät työskentelevät erilaisissa olosuhteissa ja me olemme todenneet, että tämä yksi koko sopii kaikille menetelmä ei toimi, kun halutaan vihertää talouttamme ja jäsenvaltioissa voidaan saavuttaa tärkeitä tavoitteita räätälöimällä. Tämä tuo lisäarvoa, kun voidaan paremmin kohdentaa asioita paikallisella tasolla ja paremmin, paremmin myös panna täytäntöön ja hyödyntää olemassa olevia välineitä. Ja tällä tavalla toimitaan kohdennetummin, joustavammin. Ja varmasti otamme huomioon myös nuoret ihmiset niin, että he ainakin pohtivat maanviljelyksen ryhtymistä tai suorastaan ryhtyvät siihen. Ö, täytyy miettiä myös esimerkiksi rahoituksen saatavuutta ja maa, maan saatavuutta. Tässä voidaan tehdä vielä paljon enemmän jäsenvaltioissa erilaisilla välineillä ja helpottaa nuorten viljelijöiden asumaa. Maaseutuyhteisömme ovat erittäin tärkeitä. Maaseudulla asuu paljon ihmisiä, jotka eivät suoraan ole maatalouden kanssa tekemisessä. Meillä on tämä maaseutukyläaloite, joka aloitettiin noin vuosi sitten. Siinä otetaan, siinä otetaan huomioon eri haasteet ja hyödynnetään kaikkia mahdollisuuksia herra Varovic ja herra Sani, Euroopan parlamentin jäsenet, heidän kanssa kaksi, vuotta, kaksi viikkoa sitten osallistuimme erittäin mielenkiintoiseen tapaamiseen Sloveniaan. Siellä on aloitettu pilottihanke älykkeistä ekokylistä, ja näitä voidaan käyttää sitten tällaisena mallina tulevaisuudessa. Haluaisin kiittää näitä kahta parlamentin jäsentä, koska tässä on nyt saatu Euroopan parlamentista 3,3 miljoonaa tähän nimenomaiseen pilottihankkeeseen, jossa mukana on kymmenen Kyllä, teidän täytyisi kansallisen parlamenttien jäseninä äh, tarkkailla tätä hanketta ja varmistaa se, että oma jäsenvaltion ei jää junasta. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin vielä sanoa, että tämä on toivottavasti yhteinen äh, tavoitteemme. Me haluamme tukea maanviljelijöitä ja heidän perheitänsä niin, että maksimoidaan se, mitä yhteisellä maatalouspolitiikalla voidaan tehdä ja ottaa huom- ottaen huomioon ympäristön, äh, ilmastopolitiikan ja niin edelleen. YMP on kaikille niille ihmisille, ihmisille, jotka haluavat maataloutta ja elintarvikepolitiikkaa, joka on samoilla linjoilla heidän ajatustensa ja toiveittensa kanssa. Ja toivon, että tulevina kuukausina voin tehdä yhteistyötä teidän kanssanne niin, että saamme tästä hyötyä kaikille kansalaisille. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Sitten ministeri Porozanov. Teillä on 10 minuutin puheenvuoro. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, координатори на политически групи. Уважаеми... Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät koordinaattorit, hyvät eh, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät ystävät. Puhun ihan lyhyesti. En varmasti tule käyttämään minulle suotuja Kymmentä minuuttia, koska Phil puhuu jo yksityiskohtaisesti kaikesta siitä, mitä on tähän asti tehty ja kaikki, mitä hän sen sanoi. Siitä on jo keskusteltu ministerikokouksissa tämän viikon aikana ja Bulgarian puheenjohtajakauden aikana tammi-helmikuussa me kävimme keskusteluja, jotka varattiin nimenomaan komission tiedonannolle, jossa käsiteltiin elintarvike- ja maatalouden tulevaisuudesta. Eli me käsittelimme myös toissijaisuusperiaatetta ja äh, rahoitusta, kansallista, kansallistamista, kaikkia muita aspekteja, maksupolitiikkaa. Näissä koko, nämä kokoukset olivat julkisia, avoimia yleisölle. Siellä oli tärkeätä yleisöä ja ainoastaan luonnollisesti maanviljelijöitä, koska maatalouspolitiikka ei rajoitu vain vaan viljelyyn ja maanviljelijöihin. Tehän sen kyllä varsin hyvin tiedätte. Maaliskuussa nämä keskustelut saatiin loppuun ja pääsimme johtopäätelmiin. Se ei suinkaan ollut helppoa. Johto päätelmissä Viisi jäsenvaltiota ei ollut samaa mieltä kaikkien kanssa, 23 pääsivät sopuun, mutta nämä viisi eivät olleet ihan yhtä mieltä kaikesta, kun puhuttiin maksujen yhtenäistämisestä. Nämä loppupäätelmät ovat kaikkien saatavilla. Ja olen aivan varma, että, että viesti ministerineuvostolta tulee olemaan hyödyllinen agripääosastolle ja komission jäsen Hoganille, kun he valmistelevat lainsäädäntöpakettia uudesta maa, yhteisestä maatalouspolitiikasta. Meillä tulee olemaan tämä paketti kesäkuussa neuvoston kokouksessa. Tämä uusi paketti tulee keskusteluun keskusteluun ja mitä tulee sitten teidän parlamentin agrivaliokunnan mietintöluonnoksen käsittelyyn, niin se on hyvin lähellä niitä näkökantoja, jotka tulivat esille ministerineuvoston kokouksissa. Ennen jokaista kokousta me olemme tavanneet EUn maatalousjärjestöjen edustajia, Kopa Koseka. Ja ja meidän loppupäätelmissä otetaan näiden järjestöjen lausunnot huomioon. Me olemme hyvin optimistisia, meillä on selkeät näkemykset, meillä on kaikilla selkeät näkemykset uudesta maatalouspolitiikasta, miten se pitää hahmotella ja rajata. Pitää jatkaa työtä sitkeästi. Ja Itävallan, puhe, Itävallan puheenjohtajakaudella viesti annetaan heille mitä me aloitamme, he tulevat jatkamaan siitä. Heidän pitäisi ehkä lähteä myöskin yksinkertaistamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja nämä ö, yleislinjaukset tullaan käsittelemään hyvin yksityiskohtaisesti ja jatkossa niistäkin tehdään sitten johtopäätökset ja toivottavasti pääsemme hyvään yhteistyöhön loppupäätelmään parlamentin kanssa tämän lainsäädäntökäyden loppuun mennessä. Euroopan parlamentti voisi hyväksyä tämän uuden lainsäädännön ja uusilla maanviljelijöillä voisi olla takeet vakaudesta heidän tulevaisuudelleen. Me odotamme myös ehdotusta uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Olen varma, että Phil Hogan tekee kaikkensa, tulee tekemään kaikkensa, kaiken sen, mikä on tehtävistä ja mahdollista, jotta YMPn YMPlle varattu budjetti olisi asiallinen. Nämä politiikat pitää rahoittaa asianmukaisesti, jotta ne voidaan todella myös toteuttaa niin kuin pitäisi toteuttaa. Kiitos puheenjohtaja kutsusta tulla tänne teidän kanssanne tänä iltapäivänä. Hyvää työtä teidän valiokunnassanne. Kiitos ministerille. Jos sitä voisin pyytää herra Simonin tänne puhujakorokkeelle i poprowadził, poprowadził, no, no, no, change, please, this way. Tätä kautta, olkaa hyvä. I poprowadził część, część panelową. Ja, tähän hän vetäisi tämän paneelikeskustelun. Ensimmäisen osuuden. Simon ma 5 minut na prowadzenie. Herra Simonilla on viisi minuuttia alustukseen. Sen jälkeen paneelissa esiintyy Hiesen Dorfman, joka on esittelijä mietinnössä. Ja sitten Itävallan ministeriön valtiosihteeri Herra Blank. Tervetuloa, kiitos vieraille. Bardzo prosimy. No, no, no. no, no. Okay, please. Herra Simon, olkaa hyvä. Viisi minuuttia teille. Bonjour. Maintenant que je suis installé. Hyvää iltapäivää kaikille. Nyt kun olen löytänyt minulle kuuluvan paikan, yritän tehdä teille nopeasti hahmotella, missä kontekstissa poliittisesti tällä hetkellä olemme, mutta kyllähän Phil Hogan sen jo sen tässä teille kertoi osin, mutta joitakin lisäkohtia nyt teille vielä. Toinen toukokuuta ensi viikolla äh, komissio tulee esittelemään monivuotisen rahoituskehyksluonnoksen tai hankkeen, jossa siis otetaan totta kai huomioon 12 miljardin vaje eh, kokonaisbudjetissa. Se on se aukko, joka syntyy meille brittien lähdöstä, ja me siinä pitää ottaa huomioon myös uusista painopistealueista, joita ovat turvallisuus, maahanmuutto ja puolustus. Viimeisten eh, tietojen mukaan eh, Brysselistä kuultua komissio voisi ensi viikolla ehdottaa 6 prosentin alennusta maatalousmenoihin, samoin kuin kohesiopolitiikkaan, rakennerahastoihin. Tässä budjettikeskustelussa komission jäsen Hogan, joka juuri puhui, hän sanoi ihan 20. päivä huhtikuuta, että hän haluaa suojella pienviljelijöitä. Ja ensimmäinen prioriteetti on budjettineuvotteluissa juuri tämä. Sitten palatkaamme komission yleiseen tiedotteeseen elintarvike- ja maatalouden tulevaisuudesta viime vuoden marraskuun lopulta. Ihan nopea yhteenveto toissijaisuus teoriassa, teoriassa yksinkertaistamista tarkoittanee. Mutta toissijaisuushan tarkoittaa sitä, että parla- kansallisten parlamenttien rooli tulee yhä merkittävämmäksi. Toisin sanoen se on meidän tämän iltapäivän toisen kokousosiomme aihe. Myös komissio ehdottaa uutta vihreät arkkitehtuuria, uutta ehdollistamista, sitovaa, velvoittavaa, jossa otetaan huomioon nykyinen viherryttäminen ja lisävaiheena siinä se on vapaaehtoinen jäsenvaltioille niille, jotka haluavat, voivat toki tehdä vielä enemmän. Tämä tiedonanto äh, otettiin hyvin vastaan neuvostossa. Se pitäisi myös saada hyvän vastaanoton ensi viikon perjantaina maatalousjärjestöjen, EUn maatalousjärjestöjen edustajien yhteisessä kokouksessa. Kopa Koseka, joiden pitäisi sanoa, että tämä on hyvä keskustelun pohja kahdella ehdolla, että se ei aiheuta yhteisen maatalouspolitiikan soveltamisen sirpaloitumista ja että se olisi todellinen yksinkertaistaminen tarkoittaisi sitä maanviljelijöille ja se ei ole mikään helppo tehtävä. Toinen asia, neuvosto on siis pikemminkin ottanut hyvin vastaan tämän komission tiedotteen suuri, per, suurissa periaatekysymyksissä, mutta myös jot, mutta jotkut ministerit ovat olleet tähän huolissaan, josko YMPn soveltaminen pirstaloutuisi ja jonkinlaisia kilpailuvääristymiäkin voisi syntyä. Toiseksi erittäin poliittinen aihe tukien tukierojen vähentäminen eri jäsenvaltioiden kesken. Tehän sen tiedätte, ei tämä ole ihan maatalousministerien varsinaista toimenkuvaa, vaan hallitusten ja valtioiden päämiesten, jotka tulevat siis fiksaamaan kansalliset YMP-budjetit sopivana ajankohtana. Ja herra Dorfmanin mietintö, joka tullaan hyväksymään, siis se liittyy myös tähän marraskuun tiedotteeseen, mutta tämä tullaan siis hyväksymään toukokuun puolivälissä parlamentin kokouksessa. 20. päivä toukokuuta teoriassa komissio tulee tulee lopettamaan sektorikohtaiset lainsäädäntöehdotukset seuraavaa monivuotista rahoituskehystä ajatellen YMPssä. Ja komissio on aikonut tehdä kolme ehdotusta. Ensinnäkin kaikista massiivisin ehdotus, joka liittyy tukisuunnitelmien yksityiskohtiin, YMPn tukisuunnitelmien yksityiskohtiin. Siinä pitäisi lähteä toteuttamaan, siis jokaisen jäsenvaltion pitäisi lähteä toteuttamaan toissijaisuusperiaatteen nimissä tätä. Toinen asia, joka voidaan nyt jo noterata ihan sen suuremmitta salaisuuksitta, komission maatalouspolitiikan yksiköt eri yksiköt ovat en suunnitelleet. Tässä on kyse tuesta, koska se on niin tärkeä asia komissaari Hoganille. Meillä pitäisi olla tuille katot per tila. Se riippuu siitä, kuinka suuri tila on, mutta meidän täytyy ottaa huomioon tietysti työllisyystilanne kullakin tilalla ja toisekseen tämän niin sanottu kuuluisa, no en minä voi sanoa, se on että ensimmäistä hektaare, hehtaareista annetaan lisämaksua ja siitä tulee sitova velvoittava toinen asetus, joka on tärkeä. Se on horisontaalinen ja, ja lopuksi komissaari Hogan tulee esittelemään kesäkuussa tämän viimeisen kohdan. Se on jo, se on jo tehty omnibussi, niin sanottu omnibussiasetus, joka meni myös läpi Euroopan parlamentissa. Siinä puhutaan tuottajien järjestäytymisestä ja kilpailuoikeuden soveltamisesta. Komission ehdotus on vielä myös elintarvikeketjussa tapahtuneista väärinkäytökäytänneistä. Komissio sanoi, että se aikoo odottaa tämän vuoden loppuun läpinäkyvyyden korjaamiseksi ja parantamiseksi elintarvikeketjussa nimenomaan, kun puhutaan hinnoista. Nyt tämän sanottua niin annan puheenvuoron herra Dorfmannille, joka on siis esittelijänä Euroopan parlamentissa – agrivaliokunnasta, tästä nimenomaisesta valiokunnasta. Siinä puhutaan elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta, eli meidän tämän iltapäivän teemasta. Herra Dorfman, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Niin, kiitos kovasti, hyvät kollegat kansallisista parlamenteista, hyvät naiset herrat. Kuten täällä jo sanottiin, niin minulla on tehtävä täällä Euroopan parlamentissa olla esittelijänä Se on oma mietintö, joka koskee komission tiedonantoa. Nyt haluaisin muutamin sanoen esitellä, mitkä tärkeimmät kohdat mietinnössä tulevat olemaan ja mihin suuntaan poliittinen päätöksenteko voisi mennä tässä talossa komission jäsen Hogan sanoi jo, että rahastahan kaikki alkaa. Ilman tarvittavaa budjettia juuri politiikan alalla, joka on merkittävä osa yhteisestä EUn budjetista, niin on loogista, että ilman rahaa politiikkaa ei voi harjoittaa. Ja siihenkin täällä jo viitattiin että budjetissa on kaksi avointa kysymystä. Toinen on Brexit ja toinen on uudet tehtävät. Mielestäni ja myös mietinnön osalta varjoesittelijöiden kanssa vaadimme yhdessä, että että maatalousbudjetti pysyy ainakin sillä tasolla kuin tähän asti, koska en oikeasti näe, että viljelijöiden pitäisi maksaa Brexit-lasku. Nimittäin jos tarkastellaan ehdotusta, jota nyt odotamme ensi viikoksi Oettingeriltä, niin äh, että tämä vaje, joka Brexitin kautta tulee, niin pitäisi sitä maanviljelystä, maataloudesta kattaa aika olennaisilta osin. Ja nyt haluaisin Hogania kehottaa painostamaan jäsenvaltioita, jotta päästään järkevään tulokseen budjettineuvotteluista ja että tämä tilanne voitaisiin estää. Uskon kuitenkin myös, että Brexit on vaara maataloudelle. Jos sinne tulisi vääristymiä sisämarkkinoilla, niin sitten maatalous on yksi sektori, jota asia koskee. Ja kun tarkastellaan, mitä tulleja olisivat mahdollisia maataloustuotteille ja mitä vientiä, jota EUn jäsenvaltiot Ison-Britannian suuntaan, mitä vientiä on, ajatellaan maitoa, nautaa, viiniä, hedelmiä, vihanneksia, niin siinä voi tulla äh, vääristymiä. On vaarallista, jos toisaalta annettaisiin pienempi budjetti maataloudelle EU-tasolla – ja sitten samaan aikaan olisi nämä markkinahäiriö, ongelmat Brexitin jälkeen mahdollisesti. No sitten kolme tärkeintä kysymystä mietinnössäni. Ja tästäkin jo keskustelun vetäjä mainitsi, että minkälaisia lainsäädäntöehdotuksia odotamme. Kolmehan niitä on tulossa komissiolta. Ensin niin kutsuttu New Delivery Model, Ja äh, sitten kolmas osa single CMO, tai mitä markkinoilla tapahtuu yhteisessä mm, maatalouspolitiikassa. No tämä ensimmäinen osa, joka liittyy uuteen suhteeseen, tai mielelläni kutsun sitä uudeksi suhteeksi jäsenvaltioiden EU välillä, tai alueiden EU välillä, ja Hogankin sanoi, että periaatteessa se perustuu siihen, että Komissiolla on ajatuksessa, että olisi indikaattoreihin perustuvaa politiikkaa. Ehdotetaan indikaattoreita ja niitä sitten säännöllisesti tarkastetaan yhteisessä maatalouspolitiikassa. Eli periaatteessa en suhtaudu tähän negatiivisesti. Kyllä meidän pitäisi tarkastella sitä, että kun YMP on kuitenkin tullut kovin monimutkaiseksi, myöskin byrokraattisesti monimutkaiseksi, niin ehkä tällaisen mallin kautta sitä voitaisiin yksinkertaistaa. Ja että olisi järkevää pelivaraa jäsenvaltioille, syntyisi sitä kautta myös. Mutta on joitakin ehtoja, jotka täytyy ottaa huomioon siinä suhteessa. Tärkeänä varmasti se, että YMP pitää säilyä yhteisenä. Siinä on järkeä vain, jos on yhteiset markkinat, ja niin kauan kuin meillä on yhteiset sisämarkkinat, niin on varmaankin järkevää, että meillä on yhteinen maatalouspolitiikka. Ja sen vuoksi kaikkialla siellä, missä puututaan markkinoihin YMPssä, missä YMP liittyy suoraan markkinoihin, niin siellä pitäisi yrittää mahdollisimman yhteisöllinen lähestymistapa saada aikaan. Ja tulevat mallit YMPssä, niin niin pitäisi olla sellaisia, että mahdollisimman vähän markkinavääristymiä markkinoille tulee. Mutta jos ajatellaan jäsenvaltioiden politiikkaa ja kansallisia suunnitelmia, siinä huolestuttaa alueiden toimivalta. Meillä on aika paljon jäsenvaltioita, jossa on selkeät alueelliset vastuut YMPssä, erityisesti maatalouden kehittämissuunnitelmat toisessa pilarissa. Ja miten nämä alueelliset olosuhteet sitten voidaan asettaa sopusointuun jäsenvaltiokohtaisen lähestymistavan kanssa, että miten toisaalta, kun on maa, maa, maaseudun kehittämissuunnitelmissa, miten voidaan taata siellä yksinomainen toimivalta alueelle ja sitten miten voidaan toteuttaa kansalliset strategiat samaan aikaan. Ja se, mitä komissio sen tänään sanoi, että voidaan mennä vaiheittaisesti suunnitelmassa, niin tämä toimivaltaongelma – Alueiden osalta ei voisi ratkaista sitä ongelmaa. Eikä voi olla järkevää EUlle, jos alueiden toimivaltoja vähennetään tai kavennetaan. Tietysti niitä ei voikaan kaventaa, kun ne ovat perustuslaissa jossakin jäsenvaltiossa kirjattu. No sitten toinen osa, ensimmäinen ja toinen pilari. Ennen kaikkea on kyse siitä, että täytyy kysyä itseltämme, että mikä YMPn tavoite on. Mikä periaatteellinen tavoite on? Ja YMPn periaatteellinen tavoite on mielestäni se, että voidaan vahvistaa eurooppalaista maatalousmallia. Siihen kuuluvat talonpoikaiset perheviljelmät, joilla pitäisi olla mahdollisuus pärjätä kaikkialla Euroopassa, myöskin va- vaikeina aikoina. Ja ne ovat joutuneet aika vaikeaan tilanteeseen. Ja niin, että nämä viljelmät olisivat, tilat olisivat mahdollisimman kestäviä. Jos otetaan tämä tavoite tosissaan, niin sitten täytyy miettiä tätä ensimmäistä pilaria. Tähän, tässä suhteessa muutama, muutama kohdan ottaisin esille. Ensimmäinen on maksuoikeuksien laskeminen. Ensimmäisen pilarin maksujärjestelmä tukijärjestelmä. Mehän mietimme tässä sellaista politiikkaa, joka sitten koskisi vuodesta vuotta 20 2027. Meillä on vieläkin jäsenvaltioita, joissa tuen laskeminen eh, perustuu suuressa määrin historiallisiin tilatietoihin. Ja mielestäni ei ole mahdollista, että 27 vuonna maksetaan tukia, joiden suuruus on laskettu 27 vuoden takaisen tuotannon määrän perusteella. Tähän tarvitaan uusi järjestelmä, pitäisi ottaa käyttöön monien jäsenvaltioiden ovatkin lähteneet menestyksekkäästi tälle tielle uusi laske, laskemisjärjestelmä. Sen ei tarvitse olla flat ratein kiinteiden määrien kautta toimia. Mutta täytyy pystyä välttämään, että maksetaan rahaa sellaisille, joilla on maksu oikeus, mutta millä ei ole mitään tekemistä viljelyn kanssa enää maatalouden kanssa. Juuri jäsenvaltiossa, jossa on näiden historiallisten maksuoikeuksien järjestelmä, niin siellä on paljon ihmisiä ja toimijoita, joilla on tukioikeus nykyään mutta eivät välttämättä ole maataloudessa aktiivisia. Se ei ole YMPn tarkoitus, että tälle maksetaan rahaa. Mutta sitten on kysymys myös nuorten viljelyiden tukemisesta. Meillä on koko joukko nuoria ihmisiä, jotka haluaisivat lähteä maanviljelyyn, mutta heillä ei ole vaadittavia tukioikeuksia ja siellä on ihan alusta asti jo kilpailuhaitta. Ja nyt jos, aja, jos päästäisiin yhtenäiseen järjestelmään, niin ehkä sitten myös voitaisiin tukioikeusjärjestelmästä luopua niin, että olisi sitten yksinkertaisempi laskeminen. Voitaisiin menetellä kuten näiden ympäristöpalkkioiden osalta lasketaan toisessa pilarissa luonnonhaittakorvauksen osalta. Sitten ulkoinen konvergenssi, ulkoinen lähentyminen. Sehän on ollut tärkeä keskustelu. Tässä täytyy tarkistella sitä, että voidaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti jakaa rahaa, mutta se ei tarkoita, että nämä tuet olisivat yhtä korkeat kaikissa jäsenvaltioissa, koska kun lasketaan jäsenvaltioissa, niin tietysti kulloinenkin talouden tila jäsenvaltiossa. Ja tulotilanne viljelyn ulkopuolella ja myöskin maatalouden tuotantokustannukset täytyy ottaa huomioon. Ja todennäköisesti että tarkastellaan ensimmäistä ja toista pilaria myös yhteisesti yhdessä. Sitten erotetut maksut, erotetut tuet. Tiedän, että jotkut jäsenvaltiot vaativat enemmän erotettuja tuotannosta erotettuja tukia. Mielestäni voidaan ottaa erityistilanteet huomioon, ja nyt minusta näyttää siltä, että jos ajatellaan näitä irrotettuja tukia, niin ne eivät saa johtaa markkinavääristymiin millään tavalla. Sitten teema, josta varmaan tullaan keskustellaan, on äh, enimmäismäärien degressio. Tässä täytyy myöntää rehellisesti, että Tietysti suuren tilan viljely on vähemmän äh, kustannusintensiivistä. Eli että se vaikuttaa tuotantokustannuksiin ja sen vuoksi tämä on järkevää. Äh, olen muuten sitä mieltä myös, mutta tietysti äh, parlamentin neuvottelut tulevana päivänä osoittavat sen, että parlamentissa on enemmistö pakolliselle Euroopan laajuiselle enimmäismäärälle. Mutta se tietysti liittyy työvoimatilanteeseen maanviljelyssä me tiedämme oikein hyvin, että on jäsenvaltioita, joissa kun oli aiemmin kommunistinen järjestelmä, niin nykyään niissä on tilan rakenne, jossa monet on monia perheitä yhdessä. Siellä on osuuskuntia, monesti hyvin suuria ja tällaisia rakenteita ei halua mitenkään rajoittaa ja sen vuoksi täytyy olla työ, täytyy ottaa näissä enimmäismäärissä myös työpaikkojen määrä. Ja täytyy joka tapauksessa taata, että tämä enimmäismäärien asettaminen ei aiheuta sitä, että rahaa siirtyy ja se valtiosta toisen, Että jos enimmäismäärät asetetaan, niin siis sitten uudelleen, joka pitää tulla äh, jäsenvaltioiden sisällä eikä niiden välillä. Sitten tämä vihreä arkkitehtuuri. Vihertäminen ei ole tunnetita tuloksia, joita odotimme. Tarvitaan uutta vihertämisarkkitehtuuria siis, ja mielestäni se voi tarkoittaa vain sitä, että on selkeä ehdot ensimmäisessä pilarissa, selkeä ehdollisuus, vesien suojelu, suojelu ilman epäpuhtauksia vastaan, ilmastonsuojelu ovat yleisiä tavoitteita, jotka täytyy ensimmäisessä pilarissa hoitaa. Ja Kaikissa jäsenvaltiossa on toisen pilarin, tai pitäisi olla hyviä maatalouden ympäristöohjelmia toisessa pilarissa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja sukupolvenvaihdos näyttää erityiseltä haasteelta. Tässä tarvitaan jäsenvaltiossa strategioita, jotka kuitenkin äh, liittyvät myös yhteisen maatalouspolitiikkaan. Siihen liittyy paljon kansallisen tason päätöksiä, äh, jotka ovat ratkaisia lopulta sen suhteen, että lähtevätkö nuoret alalle vai ei. Mietinnössä olen sanonut vähän toisesta pilarista, koska mielestäni maaseudun kehitys toinen pilari toimii molemmissa osissa EUta. Toinen se, se, että toiseen pilariin tarvitaan byrokratian purkua. Se on tullut osittain hyvin byrokraattiseksi ja nyt täytyy miettiä, että miten toista pilaria voidaan yksinkertaistaa ja byrokratiaa purkaa. Muutama sana vielä viimeisestä osasta, markkina-asetus nykyinen markkina-asetus tai järjestelmä on vihanneksissa ja vihan, viinissä osoittautunut hyväksi, että pitäisi jatkaa, mutta sitten pitäisi miettiä, että se, että se mikä on hedelmille ja vihanneksille, niin voitaisiinko sitä, että ottaa ehkä muille sektoreille se voisi olla järkevää. Esimerkiksi vuoristoalueiden maidon tuotanto esimerkkinä, joka voi onnistua vain, jos meillä on korkea, korkean lisäarvon tuotteita ja että jalostustoiminta ja jalostusyritykset ovat siinä myös tärkeitä. Ja kaksi kohtaa vielä. Riskin takaaminen. Siitä ei enää ole paljon sanottavaa. Meillä on omnibus koontiasetus mainittu ja sillä on luotu väline, jonka myötä sitten jäsenvaltiot tämän riskin takaamisessa ja riskien osalta maataloudessa voivat ryhtyä toimiin Uskon, että meillä ei ole tarvetta uusiin välineisiin tässä. Aikataulusta vielä muutama sana. Tavoite on se, että minä ja varjo esittelijät maatalousvaliokunnassa päättäisimme 17. toukokuuta mietinnöstä. Olisi päättäminen äänestys ja sitten se menisi täysistuntoon toukokuun lopussa ja sitten olisi tarpeeksi aikaa lainsäädäntöehdotuksen valmisteluun jota odotamme sitten toukokuun viimeisiksi päiviksi. Euh, Kiitos ja nyt annan puheenvuoron herra Plankille, joka on Itävallan matkailu- ja kestävän kehityksen ministeriön pääsihteeri. Itävaltahan ottaa kantaakseen puheenjohtajuuden Bulgarian jälkeen, eli hänellä on tiedossaan paljon töitä. Herra Plank, nyt teille puheenvuoro. Ja geschätzter Herr Vorsit- niin, hyvä puheenjohtaja. Hyvä neuvoston puheenjohtaja. Ja hyvät Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen kutsusta tämän päivän kuulemiseen Euroopan parlamentissa ja että minulla on mahdollisuus puhua YMPn tulevista raameista ja maaseudun kehityksen merkityksestä Itävallassa. YMPn historia on menestys. Se nähdään myös Itävallan näkökulmasta ehdottomasti näin. Ja se kuuluu nyt ja mielestäni myös tulevaisuudessa keskeisiin tehtäväkenttiin eurooppalaisessa politiikassa sen kautta, että se on politiikan ala, jossa on selkeästi EU-ssa yhteiset säännöt. Se edustaa Eurooppaa kokonaisuudessaan osin, mutta tulevaisuudessa varmasti myös tähän liittyy monimuotoisuuden Eurooppa, juuri maaseutualueet, maanviljelysektori on Euroopassa hyvin monimuotoista kuitenkin, ja hyvä niin. Samaan aikaan kun keskustellaan YMPstä, niin se on aina osoittanut, että voidaan saada aika hyviä tuloksia lopussa, jotka sitten tiloille ja yrityksille perheille, mutta Euroopalle kokonaisuudessaan ovat tuoneet hyviä tuloksia. Ja olen kovin optimistinen, että myös tässä tapauksessa niin taas käy. Komissiohan on lähtenyt ensimmäisiin askeliin viime vuoden tiedonannosta. valtiot ovat sitten päätelmissä hyvin positiivisesti suhtautuneet siihen, tehneet selväksi, että YMP jatko yhteisenä politiikkana on tärkeää ja se on myös Itävallan lähestymistapa selvästi yhteinen maatalouspolitiikka. Täytyy olla myös tulevaisuudessa yhteistä politiikkaa. Yleisesti ottaen tilanne on tietysti haastava. Toisaalta yhteiskunnan vaatimukset kestävästä ja modernista maanviljelystä, maataloudesta lisääntyvät selkeästi. Elinvoima ja monimuotoisuus maaseudulla, äh, maaseudulla se vahvistaminen on selkeä haaste. Kyse ei ole pelkästään maatalouden kehittämisestä, vaan yleisesti ottaen maaseudun kehityksestä. Esimerkiksi digitalisoinnin käyttöönotto, jota poikaismaiset tilat, jotta ne saadaan ylläpidettyä, niin juuri pienessä maassa, kuten Itävalta, niin se on erityisen tärkeä näkökohta. Ja jos otetaan turvallisuus lähtökohdaksi, niin myös elintarviketurvallisuus ja toimitusvarmuus niin, että saadaan terveellisiä ja korkealaatuisia elintarvikkeita toimitettua, niin silläkin on erityinen merkitys. Ja tulevaisuudessa se vain vahvistuu todennäköisesti. Itävalta puheenjohtajana maana tekee kaikkeensa, ja, jotta voidaan mahdollistaa, että tuleva YMP voi saavuttaa tavoitteensa myös tulevaisuudessa. Viljelijöiden osalta, koska ilman heitä ei suju, mutta myös kuluttajien osalta. Ja niin muodon koko yhteiskunnan hyväksi. Kun keskustellaan lainsäädäntöehdotuksista, Mehän otamme ne Bulgarian kollegoilta, Hän ovat hyvässä jamassa. Ja sitten läheisessä yhteistyössä myös parlamentin kanssa niitä käsitellään ja viedään eteenpäin. Meillä on syyskuussa epävirallinen neuvosto 23. ja 25. syyskuuta. Sitten voidaan käyttää mahdollisuus hyväksi, että todellakin käydään aktiivista keskustelua asiasta. Ja voi vakuuttaa myös tässä, että Itävallan puheenjohtajakausi ottaa kaikki kumppanit huomioon ja yrittää niiden kanssa saada aikaan parhaan mahdollisen edistyksen YMP-neuvotteluissa. Lähtökohta on hyvä, koska kun komissio on tehnyt ehdotuksensa, niin siellä on selkeä suuntautuminen tulevaisuuteen ja jatkuvuus. Se on tärkeää, että pidetään kiinni toisesta pilarista, siitä mallista, suorien tukien osuus on otettu esille, sitä on painotettu, mutta odotetaan, että järjestelmä tulisi radikaalisesti yksinkertaisemmaksi. Se on tilojen kannalta tärkeää. siellä yksinkertaista, koska samaan aikaan on uusia yhteiskunnallisia vaatimuksia tulee esiin. Jos ajatellaan ympäristösuuntautumista, ilmastoasioita ja suuri haaste on sitten katsoa, että miten nämä näkökohdat voidaan ottaa huomioon ilman sitä, että tulee mahdollisesti lisäbyrokratiaa järjestelmään. Se on yleisen hyväksyttävyyden kannalta erityisen tärkeää. Sitä ei voi yleen katsoa. Viljelijät tuovat, tuottavat julkisia hyödykkeitä, mutta niistä täytyy saada myös vastaavasti korvaus. Itävallan maataloudessa tämäkin on erityisen tärkeä asia toteuttamismalli, jota on ehdotettu antaa enemmän subsidiariteettia jäsenvaltioille, mikä on periaatteessa hyvä asia mielestämme, koska sen kautta kun ajatellaan monia ja erilaisia haasteita, niin jäsenvaltiot pärjäävät niiden kanssa paremmin. Mutta tietysti on monia kysymyksiä avoinnakin, koska malli ei saa johtaa siihen, eikä sen pidä johtaa siihen, että tämä yhteinen taso yhteisessä maatalouspolitiikassa mahdollisesti heikentyisi. Talon poikaisten tilojen merkitys on tärkeä asia. Meillä on todellakin menestystarina tässä. Me olemme pystyneet aiemmin maanviljelysektorilla ottamaan koko maaseudun huomioon. Siellä on paljon taloudellisia aloitteita, siellä on matkailualoitteita maassamme. Ne ovat hyvin merkittäviä koko alueen kannalta, tai jotka täytyy varmistaa myös tulevaisuudessa. Se on erittäin keskeinen tehtävä mielestämme. Sen vuoksi ratkaisevaa on miele, tai aiemmin on ollut hyvin tärkeä kansallinen teema ollut, että myös pilarissa kaksi on selkeä kansallinen intressi, jotta voidaan harjoittaa ympäristösuuntautunutta maataloutta ja myöskin, että varmistetaan kasvotuisilla äh, alueilla toiminta. Ja sitten nähdään, että miten tulevassa ymp voidaan äh, avata tietä sille, että ympäristön kohta vahvistuu maataloudessa, koska yhteiskunta, mutta myös kuluttajat sitä vaativat kovasti. Ja monet talonpoikaiset tilat voivat tätä sitten noudattaa. Meillä on myös tärkeää, että pilarissa kaksi maatalouden ympäristöohjelmat voidaan fokusoida vahvasti, että, että niitä voidaan mahdollisimman laajalti käyttää. Tärkeä osatekijä maa, maaseudulla on matkailu. Sitä ei pidä unohtaa. Maaseudun matkailu luo edellytykset sille, että alueet ovat houkuttelevia. Ja houkutteleva maaseutu on tietysti houkutteleva myös nuorelle sukupolvelle maataloudessa itsessään. Jotta se voidaan saavuttaa, ja siitä puhuttiin myös tänään jo, niin ei pidä unohtaa merkittävää argumenttia. Tarvitaan vakaata, pitkäaikaisesti turvattua rahoitusta maatalousbudjetti. Ehdotushan on tulossa. Sen täytyy olla sopusuunnistusten kanssa, mitä odotetaan viljelyiden puolelta. Kun on yhteiskunnan vaatimukset ovat suuremmat, niin ei niitä voida saavuttaa pienemmällä rahamäärällä varmaankaan. Tällainen kokemuksemme on ja tässä näemme suuren haasteen. Eli nykyinen rahoitustaso täytyy varmistaa koska jos ajatellaan pieni rakenteista maataloutta ja kestävää maataloutta, sen pitää pysyä kilpailukykyisenä ja niin se tekee vain, jos se saa tukea. Maatalousbudjetin osalta täytyy myös olla unohtumatta sitä, että nämä asiat, joista on keskusteltu myös jo, eli maatalouden osuuden varmistaminen arvoketjussa, että varmistetaan, että rahaa jää käyttöön tiloilla tämän tuotantoketjun alussa, että ei menetetä näköpiiristä sitä, että kun toimitaan vapailla markkinoilla ja että siellä täytyy olla oikeudenmukaisuutta että paine pienimuotoiseen maatalouteen on oikeudenmukaista. Jos ajatellaan muiden, äh, muita maailman alueita, meille on tärkeää se, että maaseutu perustuu, tai kun sitä harjoitellaan, harjoitetaan perhetiloilla, että se on monimuotoista, vakaata ja että maaseutu ei joudu lisäpaineen kohteeksi josta sitten mahdollisesti, mikä mahdollisesti sitten lisää vaikeuttaisi elämää maaseudulla ja maanviljelyn piirissä. Kiitos kovasti. Merci, Monsieur Planck. Kiitos paljon, herra Planck. Nyt meidän keskustelumme alkaa ja pyydän puheenjohtaja, puheenjohtaja Siekerskiä hallinnoimaan tätä osiota keskustelusta. Bardzo dziękuję za... Kiitos kovasti tämän ensimmäisen paneelin vetämisestä. Sopimuksen mukaan seuraava menettelytapa. Kahden minuutin lyhyet puheenvuorot. Sekin on kaksi kertaa pidempi kuin me parlamentissa jäsenenä Saamme Euroopan parlamentissa. kaksi kansallisen parlamentin edustajaa, sen jälkeen maatalousvaliokunnan edustaja Euroopan parlamentista ja niin edelleen. Tällä tavalla menettelisimme ja jos sopii 10 sekuntia ennen loppua hienovaraisesti heiluttelen nuijaa. Saatte näin tiedon puheajastanne. Ensimmäisenä Edustaja Gierik, olkaa hyvä. Ja sehr Niin, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tuollaista nuijaa aina kunnioitan. Kiitos kutsusta. Puheenjohtaja Nuija, kiitos kutsusta kaikkien puheen puolesta ja kiitos siitä, että YMP on lähellä sydäntänne. Kaikki haluamme sitä jatkaa. Uudessa hallitussopimuksessa meillä on, että maatalouden rahoitus pysyisi ennallaan, niin kuin tällaista on ollut Saksa. On myös hyvin valmis antamaan tuoretta rahaa. Se on selvää. Puiteehdot, kuten oikeudenmukainen jakaminen, siitä täytyy vielä paljon keskustella. Se kyllä pystytään sääntelemään. Tärkeää on se, että YMPn määrärahat käytetään maataloudessa, erityisesti talonpoikaisessa tilamallissa. Monet edelliset puhujat ovat jo sitä puhuneet. Maatalouden rakennemuutos on kaikkialla Euroopassa erittäin suuri ja YMPn voi tulla tehokkaammaksi ja yksinkertaisemmaksi. Eli radioita ei käytetä hallintoon, niin ne voivat mennä suoraan kentälle. Se on haaste, byrokratian purkaminen. Maatalous tarvitsee tulevaisuuden näkyviä luotettavuutta. Nuorilla ihmisillä on nykyään vaihtoehtoja. He lähtevät tiloilta, jos eivät voi luottaa siihen, että jatkossa tukia on tulossa e mahdollisimman vähän ideologista politiikkaa. Minun arvioni mukaan se tarkoittaa sitä, että perusrakenteet suurissa tuissa täytyy pitää eurooppalaisessa hallinnassa. Ja kysymys loppuun. Miten tämä miten nämä tuotannon sidotut tuet, miten me niitä käsittelemme? Me näemme kyllä suuren vaaran kilpailun vääristymiseen Saksassa tässä. Dave Jaran, Irlantia. Sitten edustaja Kieran Irlannista. Sorry, sorry, sorry Chairman. Thank you. I... Kiitoksia puheen johtaja, kiitos, että saimme tämän mahdollisuuden keskustella valiokunnassa tänään. Komissiosen Hogan aikaisemmin aivan oikein keskittyi talousarvioon ja YMPn talousarviosta kiinni pitämiseen ja asetti vastuun jäsenvaltioille, jäsenvaltioiden hallituksille riittävästä rahoituksesta. Irlannin parlamentin jäsenenä esittämäni kysymys on seuraava. Jos hallitukset päättävät rahoittaa YMPtä talousarvion kautta, todella merkitäänkö nämä varat sitten YMPn budjettiin, eikä niitä käytetä muihin komission tavoitteisiin. Tietysti meillä on nyt kaksoistavoitteet, kaksoishaasteet tulossa ää, agri- elintarvikesektorille, Mercosur ja Brexit. Tässä on tehty myönnytyksiä, jotka tekevät ää, kyllä suurta hallaa Euroopan ää, lihateollisuudelle ja jotkut maat, kuten Irlanti, tulevat tästä kärsimään eri tavalla. Nämä kaksoishaasteet, jotka meitä nyt lähestyvät, varmastikin vahvistavat entisestään tarvetta korvamerkitä näitä varoja YMPlle. Jos hallitukset todellakin lisärahoitusta antavat, niin he tarvitsevat, tarvitsevat siitä, että se käytetään tuolla YMPseen. Me tarvitsemme huippuelintarvikkeita EUn kuluttajille ja YMP on ollut vuosikymmenten ajan tässä avainasemassa. Joten aivan ehdottoman välttämätöntä on pystyä saavuttamaan ne tavoitteet, joita YMPllä tavoitellaan, kun ajatellaan maaseutu Eurooppaa. Talousarvio on tässä ehdottoman tärkeää. Ja todellakin näiden varojen korva merkitseminen YMPlle on aivan välttämätöntä. Kiitos. Haluaisin tiedottaa, että tässä salissa on myös vieraita, jotka on kutsunut edustajaa Betir Slovakiasta, Rova Schreier Hollannista ja Sulo äh, Italiasta. Haluaisin esitellä, tai haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraat. Ja nyt pyydän, että herra Des, edustaja Des pitäisi puheenvuoron. Olen tiukempi puheenjohtajan suhteen Euroopan parlamentin edustajien kanssa, joten kaksi minuuttia tarkasti. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat jäsenvaltioista ja Euroopan parlamentista. Komission jäsen ei valitettavasti ole enää paikalla. Nyt kun ajatellaan, siis konkreettista ehdotusta emme vielä tunne, mutta vähän innostunut olen on tiet, yliopistoihmisiä, joiden mukaan komission ehdotukset eivät vähennä byrokratiaa, se vain siirtyy jäsenvaltioihin ja sellaista ei voida hyväksyä. Ehdotus johtaa hyvin erilaisiin lähestymistapoihin jäsenvaltioissa ja se aiheuttaa taas lisää kilpailuvääristymiä. 50 vuotta olen seurannut YMPtä ja 50 vuotta sitten aloitin uraanimaataloudessa. Olen siis seurannut sen verran YMPtä. Ja siellä lähtökohta neille viljelijä. Nyt näillä ehdotuksilla eh, teemme eroa YMP. Viime uudistuksessa otettiin, jos päätettiin jo suuresta askeleesta, ja tähän suuntaan ei pidä enää mennä. YMP oli eurooppalaisen yhdistymisprosessin kulmakivi pitkän aikaa ja komission ehdotus ei saa hylätä tätä suuntausta. Minä olen sitä mieltä, että ympäristötoimissa jäsenvaltioiden pitäisi nyt esittää ehdotuksensa. Me sitten tarkistamme ne ja sitten laadimme katalogin ja siitä sitten jäsenvaltiot voivat valita ympäristötoimensa, koska ympäristön asiat ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Myös tulevaisuudessa tarvitaan kahden pilarin järjestelmä, vaikka tähän asti järjestelmää tietysti täytyy parantaa. En näe mahdollisuutta komission ehdotusten suhteen siihen, että näistä ehdotuksista voitaisiin vielä tällä toimikaudella päättää. Jos toukokuussa tulee ehdotukset, sitten tulee kesätauko, syyskuuhun on yhdeksän kuukautta ja ei niitä voida trilogin mukaan lukien äh, toteuttaa. Toivon, että komission jäseneltä tulee hyviä ehdotuksia ja yksi huomio vielä, jos sopii puheenjohtajaan, mitä tulee budjettiin. 40 prosenttia menee maatalouspolitiikkaan Euroopassa. Jos kaikki muut menisivät Brysselin kautta, niin sitten julkisista menosta olisi maatalouden vain prosentti prosentti 10 miljoonalle viljelijälle, miljoonille työpaikoille, 500 miljoonaa kansalaista, joille päivittäin toimitetaan elintarvikkeita, niin se on kyllä hyvin pieni osuus. Mówiłem, że posłowie Parlamentu Europejskiego przyzwyczajeni są do krótkich... Huomaa, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat tottuneita lyhyisiin puheenvuoroihin. Sitten edustaja Kafkarias Kyprokselta. Ευχαριστώ kirja Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella teitä henkilökohtaisesti ja valiokuntanne, jota edustatte täällä, joka järjestää tämän päivän kokoukseen. Olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä, että byrokratia täytyy vähentää ja menettelyjä yksinkertaistaa niin, että maanviljelijätkin ymmärtävät ne paremmin. Ja tällä tavalla saavutetaan myös parempaa lähentymistä Euroopan unionissa ja py, pystytään YMPn ja muiden EU-politiikkojen johdonmukaisuutta parantamaan. Elintarvikkeiden, elintarvikkeiden laadun parantaminen, ympäristötavoitteiden saavuttaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat kaikki varmasti yhteisiä tavoitteitamme. Me kaikki haluamme pyrkiä näihin. Meidän täytyy myös viedä eteenpäin markkinoilla tilannetta, jossa vääristymää tulee vähemmän. Me tarvitsemme suurempaa lähentymistä maanviljelijöiden tulotason ja muiden talouden sektorien työntekijöiden tulotason välillä, aivan niin kuin herra Houkan oikeutetusti ottikin esille. Me tarvitsemme siis kohdennettuja toimia, jotka täytyy kohdentaa eritoten ikääntyvään maanviljelijäväestöön. Jos me haluamme elinkelpoista maa taloutta vielä tulevina vuosinakin. Monivuotisissa rahoituskehyksissä meidän täytyy löytää tapaa vastata Brexitin aiheuttamiin hankaluuksiin ja meidän täytyy muuttaa prioriteetteja myös esimerkiksi puolustuksen ja turvallisuuden osalta. Meidän täytyy YMP-rahoitus pitää samalla tasalla. Sehän on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä politiikan aloista. Ja vielä lyhyt huomio Kyproksesta. Se on pieni saari, talous, jolla on huomattavia haasteita. Hintataso on korkeampi tuotteiden kuljetuskustannusten takia ja tämä äh, asettaa kyllä paineita myöskin äh, maanviljelijöillemme. Meillä on myös samoja haasteita kuin monilla muilla jäsenvaltioilla. Eli esimerkiksi kaupungistuminen on yksi näistä haasteista. Mekin tarvitsemme kohdennettuja toimia. Nyt Espanja, edustaja Torres. Muchas gracias. Buenas tardes. Kiitos paljon, hyvää iltapäivää. Jos tulee, jos YMPn reformia pyydetään meidän vaanilijoilta, jotka osallistuvat näihin uusiin haasteisiin. Uudet haasteet tarkoivat sitä, että osallistuvat ilmastovastaisen taisteluun tietoisesti ja haluavat säilyttää ympäristön. Me olemme tästä samaa mieltä, mutta nämä haasteet ovat nyt erittäin vaikeassa tilanteessa rahoituksellisesti koska tämä tarkoittaa hävikkiä. Se tarkoittaa myös Brexitin mukana tuomaa vajetta. Ei saa myöskään unohtaa joitakin tärkeitä tekijöitä, joita ovat tuottajat, jotka osallistuvat elintarvikeketjuun kokonaisuudessaan. Meidän maistamme tarkasteltuna, kun me tunnemme maanviljelijöiden tilanteen. He, me, tulevaisuuden YMPtä ajatellen olemme pohtineet seuraavaa. Mitä tulisi olemaan EU, jos sen pitäisi riippua kokonaan laadullisesti ja määrällisesti meidän elintarviketuotannosta kolmansista maista tulevana. Meistä, meitä huolestuttaa tämä uudelleen kansallistaminen tulevaisuuden YMPssä. Se huolestuttaa meitä nämä huhut, joissa puhutaan yhteisrahoituksesta, suorista maksuista, jota se tarkoittaa silloin myös maanviljelijöiden turvallisuusverkon heikentymistä. Meidän pitää pystyä takaamaan kohesio. Ja mehän, ja mehän olemme tämän YMPn perus perustekijöitä. Meidän täytyy myös tietää, missä määrin valtiot tekevät päätöksiä, ja se on yhteisen päätöksen vastaista. Se on yksi keskeisen kohesiopolitiikan elementeistä, kun ajattelemme yömpää tulevaa uudistusta. Sen takia minä haluaisin välittää teille, hyvät kollegat, hyvä herrasväki, terveiset. Puhutaan paljon uusista haasteista, tulevaisuudesta. Meidän täytyy ottaa ne huomioon, ja maanviljoilla pitää pitä, maanviljelijöille pitäisi säilyttää 30 prosenttia suorista tuista, joita he nauttivat jo nyt. Se tarkoittaa 70 prosenttia maatalousavusta ja se pitää rahoittaa yksinomaan vain yksinomaan EU-budjetista. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Edustaja Andrew. Oui, merci, monsieur le, le président. Je regrette, moi... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen pahoillani, että komission jäsen lähti pois. Ensimmäinen kysymykseni liittyy budjettiin. Viime tiistaina ilmoitettiin noin 10-15 prosentin leikkauksista budjetteihin, eli vähennyksestä. Ja, ja torstaina komissaari Ottinger puhui vielä kuudesta prosentista, josta äsken puhuttiin. Eli tässä on nyt kahdeksan viikon aika, koska ensi viikolla tulee esittelemään meille monivuotinen rahoituskehys. Nämä ovat suuren luokan päätöksiä. Toinen kysymys koskettaa aikataulua. Äh, se on monimutkainen, kun äh, tehdään, laaditaanko aikataulukin myös lainsäädäntöpäätösten laadukkuuden mukaan. Tässä nyt on aihetta pelätä sitä. Nämä ovat huhuja, jotka ovat liikkeellä. En tiedä, onko se totta toissijaisuuden nimissä. Ei, meillä ei ole äh, kovinkaan tukevaa lainsäädäntöehdotusta kun kuulen neuvoston suusta, että, että YMPstä on hyvin selvät, selkeät näkemykset. Te olette varmaan harvoja ihmisiä, joilla on selkeä näkemys tulevasta YMPstä. Pitäisi tietää, mistä puhutaan. Jos puhuttaisiin täsmennyksistä lainsäädännössä, se on varsin, varsin tärkeä ainakin tästä pitäisi saada tietoa toukokuun loppuun mennessä. Pitäisi ehkä mennä vähän hitaammin, kun puhumme ensikäisestä käsittelystä Muuten meidän täytyisi, ja meidän täytyisi kuulla koko sektorin edustajia, mitä tulee sitten uudistuksen sisältöön. Siellä on suuren, suuren luokan elementtejä, jos ajattelemme ö, työvälineitä. Kollega Dorfman on tehnyt omaa ja nyt on totta kai Omnibusin avulla hypättiin paljon eteenpäin, mutta se ei ole riittävä. Meidän pitää mennä vieläkin pidemmälle, kun halutaan pitää maanviljelijöiden tulotaso ennallaan kysymys kuuluu, seuraava kysymys on kysymys, se on tämä komission tekemä ehdotus. Uskoakseni meidän täytyy katsoa yksityiskohtaisesti sitä. Ensimmäinen nivo on yhteinen perusta ja halutaan parasta ehdollistamista, kun puhutaan viljelyiden kierrättämisestä, ekoviljelystä, luomuviljelystä. Pitää mennä vieläkin pidemmälle, niin kuin komissio sanoo optiossa yhdessä tämmöinen seka yhteinen viljonen ympäristö, maataloustoimenpiteet toimenpiteet ja me meidän pitää antaa mahdollisuus viherryttämiselle ja kaikille, kaikille EUn maanviljelijöille tehdä siitä jossain määrin sitova, ettei se olisi pelkkä optio. Kiitos paljon. Kun kuullaan näitä lukuja ja prosenttiosuuksia, niin aina puhutaan, että missä hinnoissa, onko kiinteät hinnat ja miltä vuodelta. Kun tässä voi olla samoilla luvuilla tulla eri suuruisia johtopäätöksiä. Sitten edustaja Arnowski, olkaa hyvä. Haluan kiittää mahdollisuudesta esittää Puolan parlamentin lausunto. Puolan parlamentti, vaikka tietysti siellä on eri mielipiteitä politiikasta, niin sillä tuettiin hallitusta YMPn jatkamisasiassa. Minä keskityn Puolalle tärkeimpiin asioihin vain. Ennen kaikkea täytyy ottaa huomioon tämä ensimmäinen pilari uusissa rahoituspuitteissa mielestämme tuet täytyy saada samalle tasolle, koska historiallisten epäreilujen kriteerien käyttö täytyy loppua. Kyse on myös siitä, että PK-yritysten ja pienten keskisuurten tilojen asemaa täytyy vahvistaa. Mutkin ovat tästä puhuneet. Erityisesti, että saadaan uusia, uutta toimintaa viljelijöille. Toivomme, että Itävallan puheenjohtajakauden myötä, muistakaa, että olemme kiitollisia hyvin tärkeään YMP-muutokseen, jonka Franz Fischler toteutti aiempi maataloustaloustalla komission jäsen, elintarvikkeiden tuotanto paikallisyhteisöissä. Alueellinen kestävä kehitys olivat näitä asioita. Haluamme painottaa jäsenvaltioiden roolia maatalouspolitiikan muotoilussa ja myöskin yhteisen maatalouspolitiikan hallinnoinnissa, mutta ehdottomasti tätä ei pidä pitää eh, uudelleen kansallistamisen suuntaan menemisessä YMPssä. Maani odottaa yhtä yhteisöpolitiikkaa, solidaarista politiikkaa kaikkia jäsenmaita kohtaan, riippumatta siitä, ovatko lännessä vai idässä Euroopassa. Kovasti painottamme myös toisen pilarin vahvaa osuutta maaseudun kehittämisessä. Se on erityisen tärkeää meidän maamme osalta. Ja toisen pilarin politiikkaa pitäisi tukea kohesiovaroista. Se on erityisen tärkeää meidän maallemme. Ja lopuksi Puolan hallituksen kanta on saanut täyden hyväksynnän tältä osin Puolan parlamentissa. Kiitos. Sitten edustaja Westling, Ruotsi. Tack så mycket, herr ordförande. Väldigt viktig Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä keskustelu on erittäin tärkeä Ruotsissa. Me otamme maatalouspolitiikan kysymyksen erittäin vakavasti. Ja uskomme, että meidän täytyy käyttää tätä myös kilpailukykymme parantamiseksi, joten haluaisimme vähentää suoria tukia. Meidän mielestämme on tärkeää tukea ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Yhtä lailla tärkeää on tarkastella uudemman kerran ehtoja ja vihertämistukia nykymalli ei ole oikein osoittanut omaa arvoansa. Uuden, ja uudessa järjestelmässä mukana täytyy olla sellaisia välineitä ja keinoja, joilla voidaan saavuttaa ympäristö- ja ilmastotavoitteet suoraviivaisella tavalla. Meidän täytyy huomioida erittäin tärkeitä tavoitteita, kuten esimerkiksi antibioottiresistenssi ja eläinten terveys ja hyvinvointi. Nykytilanteessa meidän mielestämme maatalouspolitiikan strategia on aivan oikealla polulla. Yleisesti ottaen epäilemme Euroopan unionin yhteisiä tavoitteita, että ne aina voitaisiin saavuttaa vain lisätyllä EU-talousarviolla. Aikaisemmat puhujat sanoivat, että maanviljelijät eivät voi olla niitä, jotka maksavat Brexitin hinnan. No kovin harvat sitä haluavat maksaa edes yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä, eivätkä taatusti Ruotsin veronmaksajat halua maksaa Brexitin hintaa. Me olemme jo EU-skeptinen maa ja meidän täytyy hyväksyä se, että Brexitillä tulee olemaan vaikutuksia koko Euroopan unionin. Edustaja Kuzmiuk, hyvä ministeri, herrat. Kaksi huomiota. 20 vuoden jälkeen YMP pitäisi pysyä voimassa, sitä pitää myös vahvistaa ja suunnata sitä elintarviketurvallisuuteen. Sen pitää olla ympäristöystävällistä, ilmastoystävällistä, eh, vahvistaa taloudellista tilannetta, maaseutuyhteisöä, ei syrjiä jäsenvaltioita ja samalla aikaan yksinkertaistaa sitä pitäisi. Toiseksi, YMPssä pitäisi saada samalle tasolle suorat tuet jäsenvaltioissa. Ja maaseudun kehittämisessä täytyy se tehokkaasti pienentää alueellisen värisiä eroja jäsenvaltioiden sisällä ja välillä. Tukea pitäisi suorata, suunnata erityisesti perheviljelmille, suoraan viljelijöille, tilojen kehittämiseen pitäisi tukea muun muassa luomutuotantoa, ekologista tuotantoa ja saada parannettua eläinten hyvinvointia. Tuki pitäisi suunnata erityisesti paikalliseen tuotantoon maataloudessa ja elintarviketuotannossa niin, että tuotanto on lähellä tuottajaa ja paikallisia markkinoita. Ja sitten liittyen komission jäsen Hoganin vetomukseen, joka muistutti, että pitäisi verrata jäsenvaltioihin, jotta saataisiin sopu jäsenvaltioiden maksuosuuksien nostamisesta, niin haluan, haluan kertoa kaikille, että Puolan hallitus on valmis maksamaan suurempaa kansallista tai maksuosuutta enemmän kuin 1,1 prosenttia BKTstä. Kiitos sitten edustaja Kihas Liettuasta. Gerbiamas e, pirmininkė, e, gerbiami kolegos. E, Lietuvos nacionalinio parlamento pozicija, kuri buvo išsakyta. Kiitoksia puheenjohtaja. Liettuan kansallinen parlamentti antoi oman näkemyksensä viime vuoden keväällä yhteisestä maatalouspolitiikasta – Silloin korostimme yhtä asiaa, reiluutta. Tänä päivänä monet kollegat mainitsivat tämän samaisen asian. Eli silloin kun puhumme maksuista ja tuista, niin tämän politiikan pitäisi olla reilua ja kilpailu ei saisi vääristyä. Valtion maat saavat yhden pienimmistä rahoitusmääristä – Monet ihmiset muuttavat pois meidän maistamme. Uudella ohjelmointikaudella politiikan pitäisi perustua oikeudenmukaisuuteen ja reiluuteen. Me ymmärrämme kyllä ne haasteet, jotka liittyvät kokonaisrahoituskuoreen, koska sehän tulee hieman ohenemaan Brexitin myötä. Ymmärrämme, että neuvottelusta tulee hankalat ja on hankala pitää kiinni tässä oikeudenmukaisuuden ja reiluuden periaatteesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteinen maatalouspolitiikka, sen talousarvio uudella ohjelmointikaudella ei alene. On äärimmäisen tärkeää pitää siis kiinni YMPn talousarvion tasosta. Mitä tulee uusiin YMPn politiikan aloihin, meidän pitäisi tarkastella kaikkea uudesta näkökulmasta. Me emme voi perustaa työtämme historialliseen, historialliseen tilanteisiin. Valtiomaat ja Visegrad maat sanovat, että nämä uudet EUn jäsenvaltiot täytyy myös ottaa huomioon ja oikeudenmukaisuuden ja reiluuden periaatteesta täytyy pitää kiinni, koska Euroopan unioni perustuu oikeudenmukaisuudelle. Kun puhutaan budjetista, niin muistakaa, että tämän rahoituskauden budjetti oli 14, 11 prosenttia pienempi verrattuna aiempaan rahoituskauteen. Eli kun viitataan, verrataan nykyisen budjettiin, niin se oli paljon pienempi kuin edellinen. Siis kiinteisillä hinnoilla tämä tieto. Sitten edustaja Falttinek Tsekistä. Dobrý den, hezké odpoledne, děkujeme za pozvání. Já bych chtěl říct, že Česká republika dlouho... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt sanoa, että Tsekin tasavalta on pitkään tukenut yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tseki on valmis kasvattamaan EU-talousarvion rahoitusta niin, että mitään merkittävää käytettävässä olevien varojen leikkausta maatalouden osalta ei tule. Mutta meillä on yksi tärkeä asia tässä kuitenkin mukana. Tsekki ei ole yhtä mieltä tästä velvoittavan katon asettamisen periaatteesta. Me emme ymmärrä, miksi tämä olisi pakollista. Kukaan ei ole selittänyt sitä, miksi ja mitä varten näin pitäisi tehdä. Yritykset, mm, siis meillä on 150 000 maanviljelijää. Tämä, tällainen cappinghan johtaisi sitten kyllä hallinnollisen taakan lisääntymiseen. Olemme usean otteeseen kuulleet herra Hoganilta ja ministereiltä, että meidän pitäisi antaa enemmän liikkumavaraa jäsenvaltioille. Yhtä lailla todettiin täällä, että me haluamme auttaa pienviljelijöitä, eikä antaa myöskään tukea niille, jotka eivät toimi aktiivisesti maataloudessa. Me haluamme vain aktiivisia maanviljelijöitä ja nuoria maanviljelijöitä. Minä en todellakaan ymmärrä, miksi meidän pitäisi ottaa Miksi meillä pitäisi olla tällainen velvoittava katto? Jo on sanottu, että Tämä on velvoittava, koska pienviljelijöillä on enemmän kustannuksia kuin suurilla, mutta me voimme hoitaa tämän suurilla tuilla per hehtaari näille pienviljelijöille. Się przy tym o skali zatrudnienia, żeby brać wielkość zatrudnienia w Myös tilojen e, työvoimamäärä pitäisi ottaa huomioon mittakaavaetu tietysti tuotannossa on toisaalta olemassa. Sitten edustaja Müller. Edustaja Müller. Puheenjohtaja, kiitos kovasti. YMP on ollut menestystarina, jota täytyy kohtuudella kehittää edelleen. Me kaikki varmaan ymmärrämme elintarviketuotannon ja elintarviketurvallisuuden merkityksen Euroopassa. Tietysti meitä huolestuttaa kovasti täällä Euroopan parlamentissa se, miten jäsenvaltiossa on erilaista vaarinottoa ja miten asiasta ja miten eri tavalla tätä yhteistä säännöstöä toteutetaan. Mietin tässä sitä esimerkiksi, että Saksa on ainoa maa, jolla on irrotetut tuet. Kaikki muut pitävät eh, sidottuista tuista kiinni eivätkä ole tulevaisuudessa tässä etenemään tulevaisuudessa. Sittenkin tulee vaikeaa, jos on todellakin kyse tai kun on kyse siitä, että otettaisiin maaseudulla tämä sosiaalinen osatekijä huomioon. Sehän on meillä kaikilla vastuuna sosiaalinen rakenne, joka täytyisi pitää yllä maatalouden kautta. Ja että tähän löydetään osatekijöitä, että miten suorat tuet mahdollistetaan tiloille. Eläinhyvinvoinnilla on tietysti vaikutuksensa. Siinäkin on eri kriteereitä jäsenvaltiossa käytössä. Ja myöskin vähittäiskaupan vaikutus äh, elintarvikekaupassa, koska usein esitetään vaatimusluetteloita ja rinnakkain tämän lainsäädännön kanssa, jota meillä Euroopan tasolla on. tutkimusta tuotekehitystä mielestäni täytyy kehittää, ja täytyy antaa nuorille viljelijöille tulevaisuuden näkymä. Kaikki ovat varmaan siinä mukana. Ja olen kovasti vakuuttunut siitä, että parlamentissa ollaan halukkaita todellakin luomaan sellaiset reunaehdot, jotka sopivat kuitenkin kehotan jäsenvaltioiden edustajia ottamaan huomioon sen, ettei byrokratia lisännyt tai sitä siirretä jäsenvaltiotasolle. Kun puhutaan tuotantoon siirretyistä tuista, niin täytyy pitää mielessä, että nykyisellä rahoituskaudella vai 13-15 prosenttia voidaan osoittaa tähän tuotantoon sidottuun. Ja sellaisesta tuotannosta, joka on unionin luettelossa. laajemman mittakaavan tuotantoa voi siis tukea. Ja sitten YMPn menestyksestä, kuten Vilillä sanoo, saa 50 prosenttia muiden tuloista, niin vaikeasta on aina nimittää menestykseksi. Sekin täytyy muistuttaa tästä viljelyiden tulotasosta. Sitten portugalista edustaja Jess. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet, me käymme keskustelua YMPstä, jossa on paljon erilaisia ulottuvuuksia ja pilareita. Ja on tärkeää ymmärtää myös tämä merkitys, tämä politiikan merkitys Portugalissa. Merkityksestä ei ole mitään epäilystäkään. Meillä on äärimmäisen paljon maitotiloja, me maataloudesta, maatalous antaa työpaikan sadoille tuhannille ihmisille. 20 prosenttia tiloista saa 80 prosenttia kaikista suorista tuista. Meillä on harjoitettu kolme vuosikymmentä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Meillä on sellainen maatalouden taso, joka voi olla aivan perustavanlaatuisen tärkeä maan kehitykselle. Pienten ja keskisuurten tilojen tukeminen on äärimmäisen tärkeää, koska ne tuottavat kestävällä tavalla laadukkaita elintarvikkeita ja luovat työpaikkoja. Tällaista maataloutta meidän täytyy tukea ja kehittää. On äärimmäisen tärkeää ottaa käyttöön markkinoiden valvontamekanismeja kaikissa maissa ja kaikilla alueilla – tässä täytyy modeloida näitä malleja ja todella maksaa niille, jotka todellisuudessa tuottavat. Ei voi maksaa tukia, tukia maanviljelijöille, joka ei mitään tuotakaan. Tämä ei ole oikeudenmukainen järjestelmä. Tässä pelissä on maanviljelijöiden elintaso. Me kaikki haluamme sellaista maailmaa, jossa pienet ja keskisuuret tilat – ovat vahvasti maaseudulla läsnä. Kiitos. Tak, pan, pani poseł Kosti, Finland. Edustaja Koski Suomesta. Madame, Madame Koski, Finland. Rava Koski, Suomi. Mm-hmm. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat, tervehdys Suomen parlamentista. Ruoantuotannon kannattavuus on varmasti koko alan keskeisin haaste kaikkialla Euroopassa. Tuotannon kannattavuus on tae alan uudistumiselle, sen innovaatioille, teknologioille ja uusien tekijöiden ja sukupolvien mukaantulolle alalle. Maatalouden toimintaympäristö on muuttunut valtavasti viimeisen 15 vuoden aikana, toisin kuin siihen kohdistuva politiikka. YMP-rakennetta on uudistettava siten, että se pystyy paremmin vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. YMPn keinot ja vaikutus ovat riippuvaisia toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista, joihin pitäisi uudistuksen myötä olla mahdollista reagoida. Ja tämän politiikan johdonmukaisuus on varmistettava eri tasoilla ja sektoreilla. Suomen näkökulmasta haluan nostaa keskusteluun ehkä tämän kiistanalaisimman ja eniten kritiikkiä saaneen, saaneen kokonaisuuden suorat tuet ja epäsuotuisat olosuhteet. Suomessa luonnonolosuhteet maatalouden harjoittamiselle ovat epäedulliset verrattuna muihin jäsenmaihin. Maataloustuotannon tulee voida jatkua EUn kaikilla alueilla, mukaan lukien nämä epäsuotuiset alueet, Jokainen sivistysvaltio huolehtii omasta ruoantuotannostaan ja se on varmistettava myös kriisitilanteiden varalta. Suomessa, Suomessa tuen merkitys maatalouden tulonmuodostuksessa on selvästi suurempi kuin muissa EU-maissa, sillä myös tuotantokustannuksemme ovat luonnonolosuhteiden vuoksi markkinahintoja korkeammat. Toki eh, suorien tukien käyttöä on, ja keinoja on, on pystyttävä kehittämään ja laajentamaan nykyisestä. Olisin halunnut kysyä ehkä tarken, tarkemmin kantaa näihin suoriin tukiin ja epäsuotuisiin olosuhteisiin. Nie wiem, do kogo to pytanie, ale jeśli... Tiedä, kenelle kysymys oli, jos, mutta mitä minun tulee, niin olen sen puolesta, että otetaan huomioon viljelyolosuhteet. Epäsuotuisat viljelyolosuhteet suurissa tuissa, kun ne olennaisella tavalla vaikuttavat satoihin. Sitten edustaja Sandra. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Koko iltapäivän olemme keskustelleet tuloista ja maanviljelijöiden tulotason takaamisesta. Minun mielestäni tästä puuttuu kaksi avainkysymystä, jotka eivät ole tulleet esille missään vaiheessa ja joihin pitäisi uudelleen tarttua. Ensinnäkin tuottajahinnat, niiden täytyy olla kannattavia toiseksikin sääntely, siis tuotannon ja markkinoiden sääntely, jos me emme keskittä poliittista keskustelua näihin kahteen asiaan, niin hyvin hankala meidän on taata silloin maanviljelijöiden selviämistä. Ja tällä tietysti on paljon tekemistä myös sukupolven vaihdoksen kanssa. Tämä on toinen ongelma, josta jatkuvasti keskustelemme. Jos ei ole takuita siitä, että työstä voi saada riittävästi tuloja, niin hankalapa on saada nuoria silloin maanviljelyyn mukaan. Haluaisin vielä ottaa käsittelyyn erään sellaisen seikan, josta tulkoon koskaan ei puhuta. Eli maanviljelijän naisten oikeudet. YMPssä syrjintä on aivan ilmiselvää. Ja meidän täytyy mennä eteenpäin tilojen yhteisomistuksen takaamisessa ja naisten oikeuksien takaamisesta, kun he tekevät töitä näillä tiloilla. Toisaalta haluaisin myös hieman puuttua kaupallisiin sopimuksiin, niihin vaikutuksiin, joka näillä sopimuksilla on pieniin ja keskisuuriin tiloihin pieniin ja keskisuuriin tuottajiin niin Euroopan unionissa kuin niissäkin maissa, joiden kanssa allekirjoitamme näitä sopimuksia. Aivan äskettäin vierailimme Brasiliassa ja näimme, mikä meitä odottaa täällä, mikä meitä odottaa Euroopan unionin liha-sektorilla Mercosur-sopimuksen kautta. Sitä paitsi kun puhumme ilmastonmuutoksesta, meidän pitäisi myös pohtia sitä kielteistä vaikutusta, joka on sillä, että tällaiset tuotteet, joita voidaan tuottaa, kuljettaa lähialueilla, kiertävät pitkiä matkoja ympäri maailmaa. Ja lopuksi, kun puhutaan kestävyydestä, olen sitä mieltä, että perustavanlaatuisen tärkeää on keskustella tuotantomallista ja äh, elintarvikkeiden kaupallistamis- markkinointimalleista. Kiitos. Tak, były regulacje, choćby kwoty mleczne. Oli esimerkiksi maitokiintiöt ja oli maitosektorin kriisi. Eli ongelma on vähän syvällisempikin. Herra De Dekrot, Alankomaat, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh, on behalf of the Netherlands, I will speak Dutch. Ik zal het Nederlands spreken. Uh, now... Kiitos puheenjohtaja. Puhun hollantia. Min, kiitos. Puhun hollanniksi. Kuulun tai olen... Gemeenschappelijk landbouwbeleid. En olen Hollannin parlamentin maatalousvaliokunnan jäsen ja haluaisin puhua YMPstä, sen uudistuksesta. Miten voimme taata sen, että kaikissa EUn jäsenvaltiossa me voisimme samalla tavoin olla vakuuttuneita siitä, että kun tehdään sopimuksia Euroopan tasolla niitä voitaisiin lähteä toteuttamaan samoin periaattein. Eli onko tässä nyt vähän erilaiset sopimukset eri toteuttamistavat ja eri tavoitteet? Kreikasta, kun se on Kafantari, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloite keskustella uudesta yhteistä maatalouspolitiikasta on erittäin tärkeä. Hyvin ajankohtainen. Haluaisin aloittaa toteamalla, että meidän täytyy pitää yhteinen maatalouspolitiikka yhteisenä politiikkana, jolla turvataan maanviljelijöiden tulo, tulot, ympäristön suojelu, maaseudun kehitys ja kuluttajien suojelu. Olen yhtä mieltä komission jäsen Hoganin kanssa. Yksi koko ei sovi kaikille. Me tarvitsemme räätälöidyn mallin pohjoiseen ja etelään. Herra Hogan itse asiassa mainitsi ne eroavaisuudet, mitä tarvitaan maatalousmallitiikkaan esimerkiksi Kreikan ja Suomen osalta. Hän nämä kaksi maata esimerkkeinä tässä. Meillä on erilaiset olosuhteet, jotka täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy esimerkiksi ottaa huomioon, onko vuoristoalueita, saaristoja, minkä kokoisia maatilat ovat. Tarvitaanko kohdennettuja toimia, joilla autetaan pientiloja esimerkiksi saarilla tai tarvitaanko kohdennettuja toimia nuorille, jotka haluavat tulla mukaan maataloussektorille? Yleisesti ottaen me uskoisin, että me kaikki ymmärrämme sen, että maanviljelijöiden on edessään paljon erilaisia haasteita, mukaan lukien heidän panoksensa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Meidän täytyy antaa maanviljelijöille uusia välineitä parempaa riskinhallintaa varten. Ajatellaanpa nyt vaikka vesivarojen parempaa hallinnointia niin määrän kuin laadunkin tasolla. Tämä on ehdottomasti sellainen alue, jossa meillä tulee olemaan yhä enemmän haasteita ilmastonmuutoksen myötä. Meidän täytyy myös löytää hyvin innovatiivisia ratkaisuja niin tällä kuin muillakin sektoreilla. Kreikka ja minun parlamenttini uskoo siihen, että yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi pysyä samalla rahoitustasolla kuin millä se tänä päivänä on. Me puolamme tällaista kahden pilarin lähestymistapaa. Ja meidän täytyy yksityiskohtaisemmin tarkastella sitä, mitä lähentymispolitiikan osalta saattaa tapahtua meidän täytyy miettiä erilaisten järjestelmien kehitysmahdollisuuksia. Kiitos, että otitte esille eurooppalaisen maatalouden monimuotoisuuden, juuri Kreikka, Suomi. Miten näin erilaisessa maataloudessa voidaan harjoittaa yhteistä maatalouspolitiikkaa? Millä välineillä tukea niin erilaisia tiloja? Vesiongelma on sitten toinen. Sitä tulee vielä äh, hankalampi ongelma kuin energiasta. Edustaja Hoisli. Niin puheenjohtaja, kiitos, että käymme keskustelua. Kun maatalousministerit tulevat tänne ja sanovat, että budjetin pitää pysyä ennallaan, niin aina iloitsen. Tietysti päälliköiden kanssa heidän pitäisi puhua, kun äh, miksi on vähemmän rahaa, niin heistähän se riippuu, mutta kohdennetusti pitää käyttää. Ottaa hehtaari, mittaasteikoksi ei toimi tulevaisuudessa. Täytyy sitoa yhteiskunnan äh, sosiaalisiin tu- tuotoksiin ja pi- mm, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastokysymyksiin, maaseudun ylläpitämiseen, si- siihen täytyy sitoa tuet. Ja tietysti ottaa huomioon oikeudenmukaisempi jakaminen. Ei käy niin, että 80 prosenttia menee pienelle määrälle tiloja. Ei sitä voida oikeuttaa tulevaisuudessa enää. Ja eläinsuojelu täytyy ottaa myös keskustelussa huomioon. Mutta yksi asia ja komission tiedonannossa syksyllä jo sanoin silloin siitä, että kun ajatellaan YMPn tavoitteita, niin ne täytyy sitä yhteen jotenkin. Ei voida toisaalta sanoa, että halutaan massatuotantoa maailmanmarkkinoille ja toisaalta laatutuotantoa, ja se eivät sovi yhteen. Komissio ilolla mainitsi aina vapakauppasopimukset. Merkosuuria, jos ajatellaan, niin nämä politiikat eivät sovi yhteen. Toisaalta halutaan liberalisoida, toisaalta sanotaan, että pitää tuottaa laatutuotteita. Ei pitää maaseutua elää nyt se yhteen. Enemmän pelivaraa kansallisvaltiolle ja jäsenvaltiolle. Siihen suhtaudun kriittisesti kun ei nytkään ole niin kovin yhteistä maaseutupolitiikkaa, monella osa-alueella se on kovin erilaista. Ja vielä mentäisiin erilleen enemmän. ja valtioiden pitäisi tehdä suunnitelmat. Kyllä, suunnitelmia on ihan tarpeeksi. Toteutetaanko niitä sitten koskaan, se on toinen kysymys. Tarvitsemme enemmän yhteistä politiikkaa. koska jos kaikki jätetään jäsenvaltioille, niin sitten yhteinen maatelitiikka käytännössä loppuu loppuu, eikä se voi olla tavoite. Meidän täytyy huolehtia tiistä sanomaan, että meillä on täällä yhteistä vapaa maatalouspolitiikkaa, eikä anneta sen hajota erilleen enää yhtään enempää. Ehkä edustaja, meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, mutta joustava sellainen, jos otetaan maiden erityispiirteet huomioon. Kiitos kovasti. Sitten edustaja Beckhaus, Saksa. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, herzlichen Puheenjohtaja, kiitos kovasti kutsusta, hyvät kollegat. Tulen osavaltiosta Saksasta ja meillä on oma konsepti YMBn jatkamiseksi kehitelty. Haluaisin kulmakivet sitä esitellä lyhyesti. Me ensinnäkin uskomme, että tarvitsemme ekologiaa, taloutta, sosiaalista vastuutta ja tietysti myös kulttuurimaiseman kehittämistä. Ja tähän yhteinen maatalouspolitiikka Euroopassa äh, vakaumukseni mukaan on ollut menestystarina. Ja sen vuoksi uskon, että on oikein, että meidän täytyy asettaa uusia tavoitteita. Me tiedämme, että jos ajatellaan ympäristötavoitteita, niin niitä Euroopassa ole saavutettu. Vesipuitedirektiivi, nitraattidirektiivi, luonnon monimuotoisuusteema. teema esimerkkeinä. Sen vuoksi näillä ympäristömaksuilla saadaan tuloja maatalouteen ja maaseudulle. Niillä voidaan äh, luoda tuloja sinne. Siihen olemme kehittäneet mallin, joka yleisesti ottaen voisi toimia Euroopassa. Se perustuisi kokemukseen, tieteeseen ja mielestäni olisi hyvä, jos voitaisiin ottaa se tällaiselle täällä maatalousvaliokunnassakin. Toisaalta uskon niin, että tiedämme nykyään, että että tulot maaseudulla ja maataloudessa ovat kovin erilaiset. Ja sen vuoksi uskon, että ilman maataloutta ja maaseutua nimenomaan Euroopalle ei ole tulevaisuutta. Se tarkoittaa, että tässä täytyy tehdä mukautuksia. Eli mukauttaa yhteiskunnan kokonaiskehitykseen. Ja siinä mielessä maatalouden, mutta myös maaseudun täytyy osallistua tähän. Ja toinen näkökohta on, on erityisen tärkeää mielestäni, että otetaan huomioon uudet tehtävät, digitalisointi avainsanana. Mutta kuten on puhuttu täällä, niin tämä yleisteema, että miten nuoria ihmisiä saadaan maa- maatalouteen ja antamaan tulevaisuuden näkevät. Ja siinä YMP täytyy modernisoitua, täytyy tulot taata, täytyy maaseutu vakauttaa ja tarvitaan ympäristöllistä uudistamista Euroopassa. Ja lopuksi minulla on täysin selvää, että täytyy tehdä kaikkemme, jotta byrokratia voidaan purkaa ja sitä vielä eteenpäin. Edustaja Juretska. Děkuji, dobrý den, pane eh, předsedo, milé kolegyně, kolegové. Já budu hovořit nejenom jako zemědělec. Ale... Kiitoksia. Minä puhun tässä nyt en pelkästään maanviljelijänä, vaan entisenä ministerinä, joka neljän vuoden ajan osallistui ministerineuvoston työhön. Uudesta yhteisestä maatalouspolitiikasta haluaisin todeta seuraavaa. Sen täytyy olla yksinkertaisempaa, tehokkaampaa, vähemmän byrokraattista. Jos näitä ei saavuteta, niin ei meidän kannata sitä tehdä ollenkaan, koska maanviljelijät eivät kykene edes nykypäivän maatalouspolitiikkaa hyödyntämään. Haluaisin mainita useampia seikkoja, jotka herra Dorfman otti esille. Hän mainitsi pienviljelijät. Ja Tsekin tasavallan puolesta minä voin sanoa, että tämä on äärimmäisen tärkeä aihe meille. Vaimollani on 25 hehtaaria viljelymaata. Tämä on avainasia pienviljelijöille, että heillä on jonkin verran maata. Ja kun on puhuttu nyt näistä kattoarvoista, minä en oikein ymmärrä, miksi komissio sen Oettinger yrittää muuttaa näitä parametreja – Tämä on herra Houganin heiniä, ei herra Oettingerin. Ja kun me puhumme cappingista, me puhumme 25 prosentista, niin ei tässä ole kyse siitä, kuka nämä saa, vaan siitä, että mitä näillä varoilla tehdään, millä tavalla toimitaan esimerkiksi ympäristön suhteen. Tsekissä meillä on noin 2000 tilaa, jotka saavat äh, suurimman osan tuista. Ne työllistävät 65 prosenttia ihmisistä ja ne tuottavat äh, esimerkiksi sian ja äh, siipikarjan lihasta 90 prosenttia. Tässä on erilaisia lähestymistapoja, esimerkiksi maiseman osalta, samoin erilaisten tuotteiden osalta. Kun me puhumme näistä asioista, niin meidän täytyy antaa myös liikkumavaraa jäsenvaltioille. Kiitos. Mietin tässä, että kun 25 hektaaria, niin onko silloin emäntä rikas vai köyhä? Edustaja Angju. Thank, thank you. Uh, I'm concerned about the impact of... Kiitoksia. Minä olen huolissani lainsäädännön vaikutuksista. Öö, meppinä olen huomannut sen, miten valtaisasti käytetään torjunta-aineita, joskus ilman hyvää syytä. Jos glyfosit tässä lähitulevaisuudessa kielletään Euroopassa, niin meidän kilpailukykymmekin vähenee tässä Kesäkuussa me äänestämme Bulgarian puheenjohtajuuskaudella ja äänestämme. Siitä voimme käyttää tietoja aineita satoihin, joita ei ennen kukkimista puida. No kyllä, tällainen vihreä loppaus yrittää kaikensa tehdä tässä asioiden vahettamiseksi, mutta luomuviljelyssä käytetään aineita, jotka ovat aivan yhtä vaarallisia kuin muut, mitä muut viljelijät käyttävät tavallisilla tiloilla. Ja kuitenkin komissio sanoo, että näitä luomutuotteita on turvallista käyttää. Ei tämä nyt tässä ei ole mitään johdonmukaisuutta. Ei tällä tavalla voida hoitaa, hoitaa YMPtä. Joku Ruotsista otti ää, äh, antibioottiresistenssin huomioon. Tässä on miljoonat kyseessä. Minä ehdotan, että pilari kakkoseen laitetaan varoja nyt niin, että voidaan parantaa bioturvallisuutta ja tukea esimerkiksi siipikarjatuotantoa, koska tämä lisäisi turvallisuutta todellakin kun ei käytettäisi niin paljon antibiootteja. Tämä on aivan järkevää, tässä on maalaisjärkeä mukana. Ei huolehdita nyt näistä 30-40 eurosta per hehtaarin nuorille viljelijöille. Se, mistä minä nyt puhuin, on erittäin tärkeää. Dziękuję, Madame Vingrieva. Kiitos sitten, Rova Vingrieva. Madame Vingrieva. Rova Vingrieva. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. gerbimi kolegos, pradedant diskusijas naujos perspektyvos tema, pirmiausia manome, kad didžiausia žemės ūkio sektorius. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän keskustelemme uudesta yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja maatalouden tuottama lisäarvohan on tulosta yhdestä tärkeimmistä asioista, joilla saadaan hyvää hyviä elintarvikkeita, eli siitä, että käytetään uusia innovatiivisia menetelmiä. Uuden politiikan pitäisi perustua samoihin periaatteisiin, jotka ovat tähän asti luoneet lisäarvoa tulevaisuuden yhteisen maatalouspolitiikan ö, yhteisiä tavoitteita. Me tuemme. Maataloussektorin täytyy olla kestävällä pohjalla, sen täytyy toimia innovatiivisesti, ympäristöä suojellaan ja sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet maaseudulla vahvistuvat. Maataloussektorin ongelmien ratkaisemiseksi ja uusien haasteiden vastaanottamiseksi ja maatalouspolitiikkaa pitäisi yksinkertaistaa. Kansainvälisiä sitoumuksia me ajatellen meidän pitäisi omata hyvin kunnianhimoiset ympäristönsuojelutavoitteet niin, että voimme ratkaista myös nämä kysymykset, jotka liittyvät kestävään maatalouden kehitykseen. Me tarvitsemme tasapainoista maatalouspolitiikkaa, joka toimii tehokkaasti ja hyödyttää kaikkia osallistujia. Me tuemme tavoitetta kehittää biotaloutta ja kiertotaloutta ja kaikkia sellaisia toimia, jotka liittyvät näihin. Tällä tavalla voidaan luoda myös uudenlaista maaseututaloutta ja voidaan vahvistaa maatiloja ympäristöuhkien edessä. On äärimmäisen tärkeää myös arvioida yhteiskunnan muuttuvia tarpeita elintarviketurvallisuuden, ympäristönsuojelun ja muiden seikkojen osalta. Ja toivomme, että nämä tekijät otetaan myös huomioon uudessa YMPssä mukaan lukien lyhyet elintarviketuotantoketjut ja terveellisten elintarvikkeiden tuotanto. Portugal. Herra Carbon. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Portugalissa ollaan kansallisesti vahvasti, vahvasti yhtä mieltä YMPn kahdesta pilarista, talousarvion ylläpitäminen on meidän mielestämme erittäin tärkeä YMPssä. Maatalouspolitiikka on kaikesta EUn politiikasta yleisintä ja tavoitteen, tavallisinta. Se on ollut perustavanlaatuisen tärkeä Euroopan unionin kehitykselle YMPssä täytyy ottaa hyvin selkeästi ympäristökysymykset huomioon, kun lasketaan näitä suoria maksuja. Tämä on äärimmäisen tärkeää maaseudu, maaseudulle, se on tärkeää ilmastolle, aavikoitumisen kannalta ja äärimmäisen tärkeää myös maaseutuympäristön ja metsäalueiden kehittämiseksi. Tämän vuoksi meidän täytyy todellakin pitää kiinni nykyisestä yhteisen maatalouspolitiikan jakotavasta. Kiitos. Kiitos, edustaja Vazon. Hän onkin tässä. Monsieur President, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. YMPn ongelma itse asiassa on se, että liittämätön maanviljelijöiden palkkaus. Mehän tiedämme, että monet maanviljelijät tänä päivänä tekevät työtä alle tuotantokustannusten. Tässä on kyse myös YMPn täydellisestä kyvyttömyydestä hallinnoida tätä tässä on, uhrataan kaikki maailmanmarkkinoille. Minä olisin kiinnittää huomiota teille, kuinka paljon on vielä maitojauhoa varastoissa. Tuottajille maksetaan siitä, mutta meidän täytyy myös muistaa, mitä tästä maksetaan tuottajille näkymättömyys on tätä päivää. Komissio selittää, että nämä varastot tulevat olemaan markkinoilla vielä kolme vuotta. Oletteko te todella sitä mieltä, että tuottajille varaa odottaa kolme vuotta, että heidän palkkauksensa olisi asianmukaista ja kelvollista? En usko laisinkaan. Kun te katsotte näitä hälyttäviä lukuja numeroita Euroopasta maataloudessa, niin kuinka paljon siellä on vararikkoja? Meillä pitäisi olla selkeät kanta näihin, näihin mm, varastoihin ja miten Brysselin päätökset saavat maanviljelijät usein aivan liian dramaattisiin tilanteisiin ja päätöksiin. Toinen asia on kemiallisten tuotteiden käyttö. YMP on kannustanut käyttämään, tuottamaan yhä enemmän, yhä halvemmalla ja aina osoitetaan sormella, syytetään julkisessa mielipiteessä siitä, että nämä käytetyt myrkyt ovat kaiken saastumisen lähteenä. Eihän vaaville ole mitään tappajia, heidän on pakko toimia näin. Eli mikä nyt on sitten se päätös? Pitääkö meidän tehdä niin kuin mm, luomupoliittiset päättäjät ovat ehdottaneet meille Meillä on minkäänlaista vaihtoehtoa. Meillä pitäisi olla todella rahasto, joka lähtisi tutkimaan tätä asiaa toisaalta, jos tämä monopolistinen keskittymä agrokemian teollisuudessa on totta, niin valitettavasti komissio toimii, antaa näiden monikansallisten yritysten omata päätöksenvalta näistä kysymyksistä. Voitaisiin puhua monista muistakin asioista, erityisesti hallintorasituksista. Aikaa on liian vähän. Haluaisin vain sanoa, että valitettavasti tuottajilla jälleen kerran on paljon pelättävää tulevaisuuden suhteen. Dziękuję. Chcę powiedzieć panu, że zabierał pan głos. Kiitos. Haluan kertoa, että piditte hyvän aikaan puheenvuoron, kun pääjohtaja Jerzy Pleva tuli juuri silloin saliin. Haluan toivottaa hänet tervetulleeksi. Ja nyt sitten pyydämme vielä, että puheenvuoron pitää kaksi kansallisen parlamentin edustajaa. Ensin Ranskasta edustaja Moro. Pan Moro. Merci. Oui. Je suis là. Kiitos, kiitos. Täällä minä olen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Phil Hoganin johdantopuheenvuoro huolestutti meitä enemmän kuin mitä se vakuutti. Minä puhun täällä Ranskan presidentin enemmistöisen eh, suulla. On, nyt on meillä on tämä YMPn teknokratisoituminen edessä. Se on Euroopan unionin komission ja jäsenvaltioiden tutosta ja on jätetty täysin Euroopan parlamentti tämän ulkopuolelle. Me emme voi hyväksyä tätä. Totta kai tarvitaan toisiaisuusperäistä, mutta parrotaan vääristynyttä kilpailukykyä, Kilpailu, että meidän täytyy olla ympärin suojelua. Ja tässä luodaan alueiden välistä kilpailua, jopa kansallista kilpailua. Sitä ei voi hyväksyä kun puhutaan kansainvälisistä sopimuksista. Tässä kontekstissa meillä pitää olla todella yhteistä maatalouspolitiikkaa. Täytyy ajatella YMPn vaikutuksia. Se on vaikuttanut ainakin 35 prosentin tulonlaskua karjankasvatuksessa ja myöskin maanviljelyksessä. Um, Onnibusneuvottelut ovat olleet hyviä. Minun mielestäni työ on tehty aika hyvin Euroopan parlamentissa ja siinä puhutaan direktiivistä eh, epälojaaleista käytännöistä. Ja tässä mielessä pitää jatkaa tätä työtä. Me emme saa vain puuhastella ja antaa teknokraattien määrätä meitä. On puhuttu paljon myös omakustannushinnasta. Maanviljelijöiden pitäisi pystyä myymään tuotteitaan yli omakustannushinnan. Tämä ei ole ainakaan tilanne aina Ranskassa. Me tarvitsemme suojelevaa Eurooppaa. Meidän pitää pystyä hallinnoimaan maataloutta suhteessa ympäristöhaasteisiin. Tanskasta edustaja Pol. Poseł Pol. Ja, tak. Øh, har jeg lige lyst til... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensiksikin sanoa, että ei ole löydetty mitään hyviä käyttöä neonikotinoidille. 60 prosenttia meidän viljelystä pinta-alasta Tanskassa. Tämä on siis aika, aika, aika arkaihe ja maatalouspolitiikka sinällään on arkaihe, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta meillä pitäisi olla luettelo tavoitteista, jotka olisi hyvin dokumentoitu myös indikaattoreista, joiden pitäisi olla indikaattoreita, jotka mittaavat todella todellista luonnontilaa. Meillä pitäisi olla mm, meidän pitäisi hyötyä tästä viherryttämisestä. Siinä on paljon etuja ja hyötyjä. Me ja me haluamme myös hallinnoida omaa maataloutta. Minä ajattelen myös Pariisin sopimuksia ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää linjata keskusteluamme siihen, mitä me tuotamme ja mitä me kulutamme. Pitää puistuttaa myös YK-tavoitteista. Tuotanto tuo mukaan, mukana on myös rasitteita ilmastolle. Me tarvitsemme tasapainoa eri tuotantomuotojen välille, jotta voimme vähentää CO2-päästöjä. Kysymys kuuluukin, pyritäänkö tässä linjaamaan keskustelua myös näihin suuntiin maatalouspolitiikassa. Edustaja Delaje. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat Euroopan parlamentista ja kansallisista parlamentista. Tietysti YMP on keskeistä, mutta nyt on pakko todeta, että panokset, joihin maanviljelijät ovat törmänneet, poikkeavat maasta toiseen. Mitä sitten, ja voidaan ajatella, mikä tilanne oli 60 vuotta sitten. Meillä pitäisi olla todella hyvä perusta uudelle YMPlle. Ja tässä on kyse vaikka kuinka monen uudistus, mutta sitä ei saa nyt kiirehtiä. Sen takia meidän pitää ajatella, mikä on realiteetti, mikä meitä nyt mikä on meidän seuraava vaihe. Ehkä tämä on riittämätöntä, jos ajattelemme, mistä tässä kaikessa on kyse. Jos ajattelemme esittelijältä Envi-valiokunnasta, joka esitellään huomenna, siitä muutama asia. Kun puhutaan komissaarin ehdotuksista, sanoin haluaisin muistuttaa teille, että maanviljat kuuluvat ratkaisuun, kun puhutaan ympäristökysymyksistä. Toisaalta sehän on tietysti meidän vastuummekin taata ö, turvallisuus, elintarvikevakaus Euroopassa. Seuraava sen takia seuraavassa YMPssä pitää ottaa maanviljelijät hyvin mukaan. Heidät pitää ottaa mukaan tähän ylimenovaiheeseen, kun on kyse kaksoistuottavuudesta, ympäristöstä ja taloudesta, jota, jossa puhutaan myös sitten tietysti nykyisen budjetin säilyttämisestä. Aivan erittäin tärkeää, että, että yhteinen maapallouspolitiikka pitää, on, on, se, että se on järkevä myös tulevaisuudessakin. Tak, musimy rozumieć, że samowystarczalność... Niin, täytyy ymmärtää, että omavaraisuus ei tarkoita kaupankäynnin puutetta. Globalisaatiohan on kaupankäyntiä myös. Sitten pyydän, että keskustelu vetää ja tekee viiden minuutin yhteenvedon ja sitten siirrytään toiseen paneeliin. Viisi minuuttia teille. Oh, yes. Sorry, sorry. Czy pan poseł Dorfman niin anteeksi, halusitko edustaja Dorfman vielä pitää puheenvuoron? Ehkäpä myöhemmin, selvä. Voilà. Bon, je vais pas essayer d'apporter en minä nyt pyri tekemään tässä mitään kattavaa, tyhjentävää päätelmää, koska tuli niin lukuisa määrä kysymyksiä. Koska ensinnä haluaisin antaa puheenvuoron tai, tai Aloitan herra Dorfmammista, joka hyvin lyhyessä ajassa, neljässä minuutissa, tulee hänkin pyrkimään vastaamaan näihin lukuisiin kysymyksiin, joita täällä on kuultu, ja pyrkii tekemään synteesin. Siis herra Dorfman aloittaa. Ja, danke. Ähm, nein, ich glaube, dass ich die vier Minuten auch überhaupt nicht brauche. Kiitoksia. Minä en tarvitse näin paljon aikaa tähän. Tänään iltapäivällä tavoitteena on kuulla kollegoilta kansallisissa parlamenteissa heidän näkemyksiään. Ja näinhän olemme kuulleetkin viimeisten parin viik- tunnin aikana. Olen iloinen siitä, että monet kollegat ovat sanoneet, että he eivät halua YMPn uudelleen kansallistamista, vaan he haluavat pitää kiinni vahvasta yhteistä maatalouspolitiikasta. Tämä näyttäisi olevan tällainen hyvin laajalti jaettu näkemys ja se tulee olevan tärkeä osa-alue keskustelua tulevina kuukausina Euroopan parlamentissa. Me olemme avoimia uudenlaiselle YMPn täytäntöönpanotavalle, mutta perusajatuksena olemme yhtä mieltä siitä, että YMPn pitäisi pysyä yhteisenä politiikkana. Tämä on tärkeää. Epäsuotuiset alueet on mainittu muutamaan kertaan. Olen yhtä mieltä tästä. Epäsuotuiset alueet pitää ottaa huomioon ja niiden pitää olla myös yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden joukossa. Kaikkien Euroopan unionin maatilojen niitä täytyy pitää elossa. Tämä pitäisi olla yksi YMPn tavoitteista. Ja sitten oikeudenmukaisuus, reiluus mainittiin useaan otteeseen. Olen täysin tietoinen siitä, että eri jäsenvaltiot tarkastelevat tätä asiaa vähän eri näkövinkkeleistä. Ja tämä tulee varmasti täällä Euroopan parlamentissakin olemaan meidän keskustelussamme paljon esillä. Mutta eritoten kun puhumme ulkoisesta lähentymisestä, meidän täytyy miettiä sellaisia kriteereitä, joita voimme käyttää niin, että päästään parhaaseen mahdolliseen oikeudenmukaisuuteen ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen jakautumiseen. Useat henkilöt täällä mainitsivat maanviljelijöiden tulot Yhteinen maatalouspolitiikka ei ole enää hintapolitiikkaa niin kuin se oli menneisyydessä. Meillä ei ole enää suojeltuja ulkorajoja, vaan olemme osa globaaleja markkinoita. Me olemme elintarvikkeiden suurin tuoja ja viejä maailmassa. Me olemme osa kansainvälistä elintarvikekauppaa. Ja ajatus paluusta sellaiseen markkinapolitiikkaan, jossa hintoja suojellaan, ei ole varmastikaan oikea tapa edetä yhteisen maatalouspolitiikan osalta. Olen täysin tietoinen siitä, että kaikkeen siihen, mitä täällä puhuttiin, en ole puuttunut, mutta minulle kaikista tärkeintä oli nyt kuulla nämä puheenvuorot kansallisten parlamenttien edustajilta. Kiitos. Herra Plank, olkaa hyvä. Von meiner Seite auch nur ein kurzes äh, Resümee, ohne Dinge wiederholen. No niin, ihan lyhyt yhteenveto synteesinomaisesti. En tietenkään lähde toistamaan kaikkea sitä, mitä on jo täällä kuultu ja sanottu. Useita aiheita nousi esille, mutta aloitan asiasta, jos mistä maanviljelijöiden tulon pitäisi koostua, syntyä. Se on tärkeää, että se on heidän työnsä tulosta. Nuorille on tärkeää, että koko maaseutualue olisi puolensa vetävä nuorille. Merci, Kiitos. No niin, minä voin sitten itse kantaa korteni kekoon ja tehdä viimeisen yhteenvedon viidessä minuutissa. Tämä keskustelu, niin kuin hallitustenkin taholla on usein todettu, omaa paljon erilaisia näkemyksiä. Lähennyt, lähentymistä oli ehkä YMPstä ja sen uudistuksesta, ehkä pieni poikkeus pohjoisesta. Ja eroavaisuudet tulivat, kun on kyse sisäisistä ja ulkoisista, pitääkö antaa apua vai ei. Ehkä vihertymisestä liikaa, ei tarpeeksi. Sitten suorat maksut, kyllä vai ei. Ehkä enemmän maaseudun kehitystä ja vähemmän suoria maksuja. Sitten taas toinen kohta. Pitäisi vähentää byrokratiaa. Ei ole vähän, vähän pitkä sana ranskan kielellä. Se on tärkeä työväline. Toissijaisuusperiaate, se on todella uutuus, uutta komission ehdotuksissa. Eli tässä onkin nyt aihetta pohtia, tuleeko tämä todella vähentämään byrokratisoitumista – vai lykkääkö se sitä vain jäsenvaltioiden tasolle? Ja tuleeko tämä taas synnyttämään kilpailuvääristymiä? Jos ajatellaan kokonaisvaltaisesti, kaikki täällä läsnä olevat osallistujat ovat kuitenkin hyvin läheisessä kosketuksessa maataloussektoriin ja tietenkin puolustavat YMPtä ehkä muutamin poikkeuksin täällä kuitenkin joka tapauksessa me puollamme eurooppalaista maanviljelyä, joka on kykeneväinen, joka ei olisi uhrin asemassa eikä olisi riippuvainen kansainvälistymisestä, joka on pakon voimalla tuotu läpi. Se on tietysti välttämätöntä, väistämätöntä, kun on kyse kauppavaihdosta ja Eurooppa sopii yhä lukuisampia vapaakauppasopimuksia. kauppasopimuksia Tänä päivänä me keskustelemme uudesta neuvottelukierroksen alkamisesta EUn ja Merkkosurin välillä, jossa maataloustuotteet ovat hyvin herkässä asiakirja kokonaisuudessa. Todella se on hyvin herkkä aihekokonaisuus. Mutta tämä YMP, tulevaisuuden YMP, koskettaa myös kokonaisen sosiaali- yhteiskunnallisen rakenteen olemassaoloa maaseutualueilla ja, ja tämän äh, rakenteen elinolosuhteiden parantamista. Tämä saa minut toiseen aiheeseen, joka tuli vahvasti esille tänään. Tulotaso. Mikä on kunnollinen, kelvollinen tulo, e, jotta e, jo, jo elintarvikeketjun alkuvaiheessa, eli tässä ajattelen tuottajaa, Mehän kaikki olemme tästä samaa mieltä. Me olemme myös kaikki kuluttajia. Me haluamme tuotteita, jotka eivät tietenkään luonnollisesti. Ne ovat tietysti elintarviketurvallisuuden kannalta turvallisia, mutta että ne olisivat paljon yhä yhä laadukkaampia. Toisin sanoen luomu on nyt muotia, mutta että meillä olisi hyvin täsmällisesti tuotettua maanviljelyä. Öö, silloin, eli silloin sinne pitäisi laittaa juuri sitä, mitä sinne kuuluukin laittaa. Aikamoinen, aikamoinen työ maanviljelijöille. Tässä oli todella suuri joukko kysymyksiä, paljon kysymysmerkkejä riskeistä, laadusta, lähentymistavasta, mitä komissio eteen perään kuuluttaa. Nämä ovat ihan luonnollisia kysymyksiä. Ja kun on kyse kansallisista tukiohjelmista, on totta, että ja varmasti kaikki sen täällä tajuavat, että kansallisilla parlamenteilla on vahva rooli, hallitseva rooli. Uskoisin, että kaikki te voitte toivottaa lykkyä tykö, paljon voimia tälle tulevalle työlle ja te, me voimme varmasti toivottaa myös paljon paljon voimia, paljon voimia ja onnea komissiolle tässä tulevassa työssä. Dziękujemy za życzenia. Kiitos toivotuksista. Menestystä tarvitaankin. Jos haluamme myös mennä pilvilyiden pakeille. Kiitos Agra Europin journalistille Simonille, joka hyvin objektiivisella tavalla moderaattorina veti keskustelua ja teki yhteenvedon. Sitten pyytäisin, että herra Dimampro joka on myös kuuluisa maatalousjournalisti, ottaisi herra Simonin paikan ja olisi puheenjohtajana toisessa paneelissa, johon kuuluu muun muassa pääjohtaja Jezep Levan edistys, eh, esitys, kuten myös Sorvaa ja sitten herra Deri. Olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente Sikierski. Um... Ehm, Kiitos eh, puheenjohtaja Sikierski. Me nyt vaihdamme aihetta. Nyt on uusi paneeli käynnistetty tänä iltapäivänä, kuten puheenjohtaja Siekerski sanoi. Me vähän vaihdamme sisältöä. Eli siirrymme nyt toteuttamisvaiheeseen, mitä ja miten me tulemme puhumaan tässä uudessa paneelissa uusista synergioista, hallinnosta, moniportaisesta hallinnosta, puhumme myös toissijaisuudesta. Olisi hyödyllistä lähestyä kysymystä Missä ovat uudet rajat EUn toiminnassa ja jäsenvaltioiden toiminnassa. Tämä on tietysti vaikea, vaikea tehtävä. Meillä pitäisi olla konkreettinen esitys silmiemme edessä, jotta voisimme tästä lähteä rakentamaan keskustelua. Siis konkreettista pitäisi olla, mutta on kuitenkin mielenkiintoista ja lehtimiehenä minä olen tottunut esittämään kysymyksiä. Tulen tekemään ehdot kysymyksiä. Jos teille sopii, niin te voitte antaa taas tarjota vastauksia haasteena on kuitenkin hallinto ja erityisesti hyvä hallinto. YMP, joka, jonka tulisi vastata yhä suureneviin, eneneviin odotuksiin kansalaisille. Sen takia on tärkeää, että huolehdimme yksityiskohdista, miten tulevaisuudessa me voimme päästä näihin suuriin tavoitteisiin, joita täällä on kuultu. Toissijaisuuden avulla voimme käyttää täsmällisempiä työvälineitä, jotta pääsisimme tavoitteisiin, jotka yhteisön tasolla ovat aika vaikeasti saavutettavissa. Ajattelen tässä erityisesti kysymyksiä, kuten maaperä, maaperän käyttöä. Se, hän ei ole välttämättä uudistuva luonnonvara. Sitä pidetään itsestäänselvyynä, mutta meillä on sisämarkkinat, meillä on myös nuoriin kohdistuva tukipolitiikka, yhteinen määritelmä kaikille maanviljelijöille heidän toiminnastaan. Se on äärimmäisen vaikeata. Ainakin viimeisen uudistuksen aikana se tuli selväksi. Tänä päivänä meillä on ongelmia sen soveltamisessa. Toisaalta sitten taas on se tosiasia, että toissijaisuudesta on useaan otteeseen sanottu, että se on suuri tuntematon markkinoilla, se vetoaa kansallisiin hallintoihin, mutta tässä on kyse myös, miten eurooppalaiset toimielimet pystyvät kuuntelemaan. Haasteena on hyvä hallinto. Se synnyttää paljon kysymyksiä, mihin pitää sijoittaa rajat yhteisessä toiminnassa ja kansallisessa toiminnassa? Missä on niiden välinen raja ja miten tämä toisiaisuusperiaate, josta on jo puhuttu, miten toimitaan, että tämä uusi sovellettava eh, menetelmä olisi yksinkertaistavaa maanviljelijöille? Miten tämä kaikki voisi tulla paljon paremmin keskinäiseksi ymmärrykseksi asia, maanviljelijöiden ja meidän ja muun yhteiskunnan välillä, koska usein valitettavasti tämä ongelma ymmärrys, vastavuoroinen ymmärrysongelma on noussut esille. Se on keskeinen asia. Usein sanotaan, että yhteinen maatalouspolitiikka on, tai sitä, sitä ymmärretään eri tavoin. Kysymys kuuluukin nyt ehkä, että YK on ryhtynyt toimiin määritellessään makrot tasolla ja kaikesta tästä päätetään niiden toimista, jotka kokoontuvat yhden pöydän ympärille. Te tiedätte e, näistä toimenpiteistä kestävä kehitys, joka on YK on vuosituhan, siis vuosituhannessa tavoitteissa ja sitten on Pariisin konferenssi. Suuria hienoja tavoitteita, mutta sitten on paljon eroja, miten näissä sitoumuksissa onnistutaan ja joskus tuloksena on nollataso, mutta myös YMPssä meillä on paljon edeltäviä tekijöitä. Meidän taustamme, historiamme, polkumme on paljon pidempi. Se on kehityksen tulosta 50 vuoden ajalta. Eli se antaa aihetta kysymyksiin ja johon myös voidaan antaa vastaus, jos te olette valmiita siihen. Mitä me haluamme tästä kaikesta säilyttää YMPn edeltävistä vaiheista? Mitä me tiedämme menneisyydestä? Kaikista näistä on puhuttu ja tullaan puhumaan. Kaikki nämä asiat on, on otettu e, esille. Jerzy Pleva tulee myös puhumaan. Hän on komission maatalouden ja maanviljelyn pääjohtaja ja Rova Garcia Clara Eugenia Aguilera tulee myös Euroopan parlamentista, joka on va- tämän valiokunnan jäsen, tulee myös puhumaan tästä. Pat Daring myös jo tulemaan tulee kertomaan meille enemmän ehkä myös kalastuksesta. Hän tulee Irlannista. Ja nyt annan puheenvuoron välittömästi herra Pleevalle. Thank you, uh, <clears throat> Mr. Chairman, uh, honorable... Kiitos puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää puheenjohtaja Siekierskiä parlamenttien välisen keskustelun järjestämisestä. Näin hyvällä ajoituksella tärkeästä aiheesta. Komissio sen Hogan alustuksessaan aiemmin tänään otti esille tarpeen kunnianhimoiselle yhteiselle maatalouspolitiikalle. Nykyinen politiikka, joka perustuu lähentymiseen ja sääntöihin, on mennyt liian pitkälle. Yksi koko sopii kaikille lähestymistapa on saavuttanut rajansa. Sitten vaikuttavuus ja tehokkuus on nyt kyseenalainen ja yksinkertaisuus myös politiikassa. Haluaisin painottaa, että voimme saada tuloksia, saada parempia tuloksia aikaan viljelijöille, ympäristölle ja kansalaisille vain, jos muutamme politiikan organisoimisen tapaa. Pidän hyvänä mahdollisuutta keskustella organisoinnista ja toimeenpanosta politiikassa nyt tänään. Miksi on tarve muutokseen. Nykyään YMP koostuu pitkästä listasta yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka määritellään EU-tasolla, joita sovelletaan yhdenmukaisella tavalla kautta EUn. Lähestymistavassa ei oteta huomioon hyvin monimuotoisia sosiotaloudellisia maatalouden ehtoja kautta EUn. Lähestymistapa on johtanut monimutkaisuuteen, jossa on paradoksaalinen yhtälö, jossa on yhä enemmän volyymia, ohjeita, sääntöjä ja oikeudellisia tulkintoja, joita tarvitaan siihen, että saadaan täydellinen oikeusvarmuus ja poikkeusten määrä, jota tarvittiin, jotta voidaan vastata tähän monimuotoisuuteen. Eli miten YMPtä muuttaa? Kysymme itseltämme, kuka mitäkin tekee parhaiten. Kansalaisten ja viljelijöiden edun nimissä. Miten voimme pärjätä paremmin todellakin? Voidaanko ottaa käyttöön enemmän oikeasuhtaisuutta ja subsidiariteettia YMP? Haluaisin myös mainita, että viime vuonna – toteutimme suuren lausuntokierroksen julkisen kuulemisen. Kansalaisilta tuli paljon palautetta tulevasta YMPstä, mikä olikin sitten perusta komission hyväksymälle tiedonannolle viime vuonna marraskuussa. Mm, mielestämme uusi vastuunjako EUn ja kansallisen ja alueellisen tason välillä on tarpeen jargonissamme puhumme niin kutsutusta New Delivery-mallista politiikan toimeenpanossa. Mitä se tarkoittaa, New Delivery-malli? Konkreettisessa mielessä se tarkoittaisi seuraavaa. EU asettaa puitteet, joita tarvitaan varmistamaan se, että voidaan yhteisesti saavuttaa asioita. Säännöt, joista sovitaan neuvostokomission ja parlamentin välillä, jotka määrittelevät ensinnäkin yhteiset tavoitteet, kuten maatalouden osuus ilmastonmuutoksen lievittämiseen ja sopeutumiseen tai maatalouden kilpailukyvyn parantaminen, muutama mainitakseni. Sitten äh, monen tyyppisiä interventioita myös määritellään toiseksi EU-tasolla. Eli mitä jäsenvaltiot voivat tehdä varoilla, rahastoilla? Kuten tuotannosta erotettu tulotuki, tietojenvaihto, investoinnit, tiedot, tiedottaminen. Sitten kolmanneksi EU-tasolla jälleen perus vaatimuksia muotoillaan myös puitteet varojen hallinnoinnille ja säännöt, joilla varmistetaan yhtäläiset olosu- Esimerkiksi nykyiset yönpestä vastaavat elimet, kuten maksajavirastot, mutta ajaksijärjestelmä, maksuehdot, säännöt, jotka koskevat eh, VTO-sopimusten noudattamista maataloudessa ja monet muut. Sitten suoritusten arviointi yhteisellä indikaattorilla esimerkiksi, jotta voidaan tutkia tuloksia ja vaikutuksia. Mikä on nyt sitten tarpeen tehdä jäsenvaltiotasolla? Jäsenvaltiot varmistavat toimeenpanon yhteisessä kehyksessä. Ne arvioivat omia tarpeitaan suhteessa yhteisiin tavoitteisiin, esimerkiksi SWOT-analyysiä käyttäen, useissa jäsenvaltioissa sitä jo käytetään kehitysohjelmissa määritellään erityistoimet, esimerkiksi suoran tuen jakamiseen tai nuorten viljelijöiden tukemiseen. Jäsenvaltiota pyydetään myös määrittelemään äh, mitattavissa olevia tavoitteita, joissa voidaan suoritus varmistaa. Esimerkiksi ympäristötoimiin liittyvä maanosuus tai viljelyiden määrä, joka osallistuu tuottajajärjestöjen toimintaan. Muutama mainitakseni. Jäsenvaltiot ehdottavat sitten yhtä strategista asiakirjaa molempiin pilareihin, Kutsutaan sitä YMPn strategiseksi suunnitelmaksi, jossa selitetään miksi, mitä ja milloin aiotaan toimia. Sitten meidän kaikkien vastuu, sidosryhmät, mutta myös kansalliset parlamentit. Uusi tehtäväjako, jota ehdotetaan, antaa mahdollisuuden ottaa mukaan kansalliset parlamentin jäsenet ja tarjoaa mahdollisuuden toimiin, joilla, jotka vastaavat alueellisia ja paikallisia olosuhteita niin, että kuullaan sidosryhmiä molemmissa pilareissa niin, että on seurantakomiteoita esimerkiksi. Ehdotuksesta saadaan lisää mahdollisuuksia sen varmistamiseksi, että toimeenpano on edelleen kohdennettua, mutta myös yksinkertaisempaa. Ja enemmän mahdollisuuksia siihen, että voidaan vastata ympäristöongelmiin, jotka ovat erityisen hankalia eri alueilla. Todellakin viljelijät ja jäsenvaltiot saavat uudesta lähestymistavasta hyötyä. Yksinkertaisempaa politiikkaa, vähemmän ohjailevaa, vähemmän yksityiskohtaisia sääntöjä EU-tasolla, mikä johtaa siihen, että on vähemmän poikkeuksia ja enemmän selkeyttä alueellisella ja jäsenvaltiotasolla, kun toimien ja sääntöjen yksityiskohdat määritellään siellä. Toinen uuden lähestymistavan etu oli, olisi oleellinen joustavuus, jolla voidaan sopeuttaa toimia paikallisiin olosuhteisiin. Ja se on yksi lisämahdollisuus siihen, että keskitytään enemmän tuloksiin strategisen suunnittelun kautta niin, että on kohdennetut toimet, joiden suoritusta arvioidaan ja mitataan. minkälaisia välineitä meillä tulee olemaan yhteisen politiikan toteuttamiseksi ja varmistamiseksi. Yhteinen politiikka on tietysti, selvittäminen on olennaista tietysti. Olette keskustelleet sitä tänäänkin. Muistuttaisin jostakin takeista, joita ehdotamme käytettäväksi. Ensinnäkin EU-sääntökehys joka kirjataan perussäädökseen. Toiseksi, komissio vastaa YMP-suunnitelmien hyväksymisestä. Kolmanneksi, tievis äh, suunnitelman toteuttamisen seurantasääntöjen mukaan. Ja oikaisutoimet, jos tulee vakavia ongelmia. Ja sitten lopuksi muistuttaisin, emme tee vähemmän, mutta teemme eri tavalla. Täytyy käyttää kohdennetummin rahat, jotta saadaan tuloksia erityisesti liittyen ilmastoon ja ympäristöön. New Delivery-malli ei ole jälleen uusi elämän monimutkaistaminen, vaan se on tarpeen, että voidaan olla vaikuttavampia ja tehokkaampia. Kiitos huomiosta. Grazie, Jerzy Pleva. Kiitos Jerzy Pleivalle. Nyt annan puheenvuoron Clara e. Garcia, Aguilera Garcialle, joka on maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja täällä meidän parlamentissamme. Kiitoksia. Tervehdys kaikille kansallisten parlamenttien edustajille. Sallin, että tässä puheenvuorossa ennen kuin puhun tästä moni tasoisesta hallinnoinnista haluaisin sanoa kansallisten parlamentin jäsenille jotain. Me kuulemme jäsenvaltioiden hallitusten hyvin usein puhuvan ymp vahvistamisesta, talousarviosta, kiinni pitämisestä, hyvin myönteisiä näkemyksiä siis, mutta tätä varten me tarvitsemme uskottavan monivuotisen rahoituskehyksen tälle politiikalle ja muille politiikoille. On sellaisia hallituksia, jotka ovat oman kantansa antaneet tähän, toiset eivät. Ei voida pyytää hallituksia pitämään kiinni YMPn talousarviosta, kun he eivät, kun he eivät ole valmiita enemmän rahoittamaan Euroopan unionia. Tämä on sellainen näkemys, joka olisi hyvä myös viedä kansallisten parlamenttien keskusteluihin mukaan, jos me emme enempää rahoita Euroopan unionia ja YMPtä, niin silloin on turha toivoa, että yhteisen maatalouspolitiikan talousarvion rahoitus pysyy samalla tasolla tai kasvaa. Tämä keskustelu tänään on ollut erittäin tärkeä. Euroopan unionin yhdentymisen syveneminen on johtanut myös siihen, että kansallisten parlamenttien rooli on muuttanut tässä, muuttunut. Tässä on luotu yhteistyövälineet Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välille ja tavoitteenahan on taata demokraattinen valvonta Euroopan unionin ja samoin kansallisen lainsäädännön demokraattinen valvonta. Lissabonin sopimuksen määräykset ovat vain vahvistaneet tätä suuntausta. Tämä uusi yhteistyö, joka on erittäin mielenkiintoista, niin kuin iltapäivän keskustelu on osoittanutkin. Tällaisissa tapaamisissa, niin kuin tänä iltana, keskustellaan esimerkiksi yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Kansalliset parlamentit ennen menneisyydessä keskustelivat kovin vähän näistä uudistuksista ja joskus kansalliset parlamentit eivät edes tiedä, mitä niiden hallitukset neuvostossa esittävät. Ja tämä nyt ei ole kyllä demokraattisesti kovinkaan läpinäkyvää toimintaa. Jos neuvo, kansalliset parlamentit ja yksittäiset jäsenet eivät tunne niitä ehdotuksia, joita hallitukset vievät neuvostoon, niin ei se ole hyvä asia. Kyllä paremmin voidaan toimia. Kun tarkastellaan tätä keskustelua elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta, tämä, tätä vartenhan meidät tänne parlamenttiin sihteeristöön mukaan tuli Ranskan, Italian, Suomen, Irlannin, Liettuan ja Ruotsin kannat ja sitten yhteisökanta neljältä maalta Irlanti, Puola, Ranska ja Italia – kaikki muut maat, oma maani mukaan lukien tällä erää, eivät ole mitään tällaista oman kannan, oman kantaa ilmoittavaa paperia tänne toimittaneet. Euroopan komission tiedonannon mukaisesti yhtenä tavoitteena on yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen. Monet kollegat tänään iltapäivällä ovat tähän yksinkertaistamiseen viitanneetkin. Toissijaisuusperiaatetta vahvistettua subsidiariteettia käytetään tämän yksinkertaistamisen parantamiseksi. No saapa nähdä, miten käy, koska aina kun teemme uudistuksia, niin haluamme yksinkertaistaa YMPtä, mutta tähän mennessä sitä ei kyllä ole saavutettu. Saapa nähdä, onko meillä tällä kertaa paremmat tavoitteet ja paremmat ö, ö, tulokset itse asiassa. No, tavoitteet ovat samat, mutta tulokset voisivat olla paremmat. Tämän suuremman subsidiariteetin kautta tuleva yksinkertaistaminen ja parempi kansallisten ja alueellisten näkemysten huomioon ottaminen. Täytyy ajatella näitä Euroopan unionin asettamia tavoitteita, siis joita komissio ensin esittää ja yhteislainsäätäjät päättävät. Yksi avainkohdista tiedonannossa löytyy siitä, että yhden koon malli ei ole enää asianmukainen, kun otetaan huomioon maatalousmallien monimuotoisuus ja olosuhteiden vaihteluvuus Euroopan unionissa. Vaikka yhteisellä maatalouspolitiikalla tulevaisuudessa voi olla yhteiset tavoitteet, jäsenvaltioiden tehtävänä on valita se, mitä ne kaikista eniten näiden asioiden osalta tarvitsevat Euroopassa. Tiedonannossa sanotaan, että täällä on viittaus 24 jäsenvaltion Siinä on 24 viittausta jäsenvaltioihin ja suurin osa niistä liittyy siihen, mikä rooli jäsenvaltioilla tulee olemaan uuden YMPn täytäntöönpanossa. Herra Pleva meille esitteli uutta mallia ja se perustuu nyt tämä uusi malli tulosten saavutusten malliin ja se perustuu myös kansallisiin strategisiin suunnitelmiin, niin kuin komission jäsenkin sanoi. No meille tämä on uusi malli, se on vielä suuri tuntemattomuus. Kaikki saa ajattelemaan, että jos me kiinnitämme enemmän huomiota tuloksiin, niin saamme parempia tuloksia, mutta loppujen lopuksihan tämä on uusi malli. Ja Pitääkö meidän tässä vain nyt luottaa siihen, mitä komissio sanoo? No niin pitkään pitää, kunnes näemme tämän uudistusluonnoksen, joka on ilmoitettu julkaistavaksi toukokuun lopussa. Toimivaltuuksien jako on uutta ja saa nähdä, minkälainen lopputulos siitä saadaan aikaiseksi. Mutta tässä keskustelussa tuli hyvin vahvasti esille mahdollinen uudelleen kansallistaminen ja tämän kautta myös suorien tukien yhteisrahoitus ensimmäisessä pilarissa. Meille ja parlamentille ja tälle valiokunnalle tämä olisi sellainen kehityskulku, jota me emme haluaisi sallia, siis tätä uudelleen kansallistamista maatalouspolitiikan osalta sitten uudessa mallissa enemmän subsidiariteettia jäsenvaltiot tulevat olemaan vastuussa siitä, miten ja minne yhteisen maatalouspolitiikan talousarviovaroja investoidaan. Ja yksi tärkeä asia tässä on myös se, että jäsenvaltiot määrittelevät loppuedunsaajat Joskus me puhumme paljon siitä, mikä tämä malli on. Me puhumme aktiivisesta, aktiivisesta maanviljelijästä ja historiallisista oikeuksista, mutta loppujen lopuksi tässä, kun on tämä malli, vapaaehtoinen, vapaaehtoiset ja pakolliset tavoitteet, niin jokainen jäsenvaltio sitten omat edunsaajansa määrittelevät. Siis tämä on aivan tähdellinen päätös. Jokaisen jäsenvaltion täytyy luoda oma kansallinen strateginen suunnitelma, joka kattaa kaksi pilaria ja niiden toimet. Saa nähdä, miten nämä toimivaltuuskysymykset ratkaistaan, koska omassa maassani Espanjassa tai Saksassa ja Italiassa perustuslaki tunnustaa maataloussektorilla niille hyvin selkeät toimivaltuudet. Ja kaikki tämä täytyy siis asettaa nyt tämän kansallisen ja globaalin suunnitelman puitteisiin. Mutta tässä täytyy myös toinen pilari määritellä alueellisten tasojen mukaisesti ja kansallisen suunnitelman pohjalta. Ja tietysti toimivaltuuskysymyksiä saattaa tässä tulla myös oikeudellisessa mielessä. Jos pidetään kiinni nykyisestä hallintorakenteesta niin, että voidaan kaikkien poliittisten tavoitteiden saavuttaminen ja johdonmukainen soveltaminen tässä taata, niin jäsenvaltiolla joka tapauksessa on paljon suurempi valvonta, valta ja vastuu. Eh, Tämä tarkoittaa myös sitä, että kansallisilla parlamenteilla tulee tulevaisuudessa olemaan suurempi rooli, ja näin täytyy ollakin, koska jos monet näistä toimista tai määrittelyistä tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään kansallisen strategisen suunnitelman mukaisesti, niin silloin kansalliset parlamentit ovat tässä mukana ja näin ollen kansalaisten äänikin tulee kuuluviin. Tietystikin myös te, omat ministerinne kertovat teille maatalousneuvoston kokousten tuloksista, mutta kansalliset parlamentit voivat myös valvoa kansallisia strategisia suunnitelmia. Vuoropuhelua käydään tässä jäsenvaltioiden ja komission välillä, niin kuin tähänkin asti, mutta puheenjohtaja lopettelee nyt, jotta pidän kiinni puheenajasta, niin kuitenkin poliittisesta näkökulmasta katsottuna on aivan loogista ajatella, että kansalliset strategiset suunnitelmat ovat aina tarkistettavissa olevia, niitä voidaan arvioida myös kunkin jäsenvaltion kansallisessa parlamentissa. Hallitukset ja komissio ovat niitä, jotka tässä keskustelevat näistä asioista, määrittelevät kansallisen strategisen suunnitelman, mutta poliittisesta näkökulmasta katsottuna täytyy ajatella niin, että kansallisilla parlamenteilla on suurempi rooli näiden kansallisten suunnitelmien arvioinnissa ja niiden määrittelemisessä. Kiitos. Kiitos Clara Ihona Aguilera Garcialle. Nyt annan välittömästi puheenvuoron Pat Deeringille joka on kalastuksen ja maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Irlannin parlamentissa. Herra Deering, saatte 10 minuuttia, olkaa. Chairman, MEPs, members of parliament and delegates. Puheenjohtaja, hyvät parlamenttien jäsenet, kiitän ensinnäkin kutsusta tulla puhumaan synergioiden parantamisesta ja monitaso- monitasoisesta hallinnosta kun mietitään subsidiariteetin parantamista, niin komission Euroopan parlamentin, neuvoston jäsenvaltioiden roolit ja parlamenttien roolit täytyy määritellä selkeästi. YMP on yksi menestystarina, jossa sillä on varmistettu edullisiin hintoihin hyvälaatuista ruokaa, mutta myös tulojen kestävä taso. Nyt viljelijät saavat tulotukea, jotta varmistetaan omavaraisuus EU:ssa. ssa ja tuetaan samalla tärkeitä maaseutu, maaseudun toimialoja. Subsidiariteettihuolet siitä, että kuka voi parhaiten säätää laki, jäsenvaltiot vai EU. Ja kuka pystyy parhaiten toteut- varmistamaan tilivelvollisuuden ja politiikan vaikutuksen. Ottaen erityistarpeet huomioon on tärkeä tapa varmistaa tämä. Täytyy olla selvää, miten tehdään ja kuka mitäkin tekee. Se, että jäsenvaltiot saavat tulla syvempiässä enemmän joustavuutta, jo, on asia, jonka myötä suurempi subsidiariteetin taso on tervetullutta. Yksi koko sopii kaikille lähestymistapa on menneisyyden lähestymistapa. Tällä varmistetaan myös parlamenttien vaikutus uusiin aloitteisiin ehdotuksiin. Prosessissa tarvitaan, annetaan mahdollisuus antaa lausuntoja ja antaa panos uusiin ehdotuksiin. Myöskin parlamenttien välinen osallistuminen on kovasti mukana tässä, mistä tämä päivänä kokous on hyvä esimerkki mitkä ovat sitten prioriteetit eli jäsenvaltioissa? Sen vuoksi subsidiariteettia pitää miettiä YMPssä. Nykyinen prosessi vaatii konsensusta 28 jäsenvaltiosta. Jotkut painopisteet joutuvat väistämään sivuun toisten tieltä. Miten tämä sitten vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin? Tämä delivery-malli YMPssä oli esillä tiedonannossa marraskuussa ja että otetaan huomioon ympäristöhuolet. YMPn hallinnointi on äh, mielenkiintoista. Harkintavallan antaminen jäsenvaltiolle erityisissä kohdissa, kuten enimmäismäärät, tuet, kohdentaminen todellisen viljelijöille, on asia, joka kannattaa tutkia. Ja siitä voidaan parhaiten äh, päättää kansallisella ja paikallisella tasolla. Esimerkiksi Irlannissa useimmat tilat ovat perheviljelmiä. Toisissa osissa EUta on suuria osuuskuntia. Miten tuet jaetaan parhaiten ja mikä on oikea tuki, niin siinä on eri ratkaisuja selkeästi. Myöskin miten ympärillä lievitetään volatiliteettia markkinoilla. Tietysti UK on vetäytymisen vaikutus on tärkeä, Irlanti on kovin tietoinen tästä. Ja tässä päätösvallan antamisella voi olla kovin hyödyksi. Ne, joilla on merkittäviä siteitä UKH, niin kokevat todennäköisesti enemmän vaikutuksia kuin joilla ei ole. Irlannissa naudan lihan tuottajilla on erityisen tärkeä osa. He ovat myös tietoisia tästä. Ja jos EUlla on avoimempaa kauppapolitiikkaa, niin on tästä hyvä esimerkki. Sen täytyy olla tasapuolista niin, että viljelijät eivät menetä tuloja. Täytyy olla kompensointia. Eli tässä paunottaa kauppapolitiikkaa päätösten todennäköiset haitankokijat. Suurempi subsidiariteetti ja markkinatuki auttaisi kohtaamalla näitä vaikeuksia. Kuitenkin kun eri malleja sovelletaan tässä Dillereva-mallissa, niin nykyinen tavoitetaso täytyy pitää yllä YMPssä. Täytyy puuttua huoliin myös, jotka liittyvät uudelleen kansallistamiseen ja miten sitä voidaan jatkaa YMPssä. Ja yhteiset ohjeet kuitenkin vaaran menetään. Yksinkertaistaminen YMPssä parantaa myös toimijoiden välisiä synergioita. Italiasta, Ranskasta, Puolasta ja Irlannista valiokunnat tekivät yhteisjulistuksessa. Todetaan, että uudistetun YMP pitäisi ottaa huomioon myös YMP-järjestelmiä hallinnoivat äh, hallintoyksiköt. Viljelijöiden odotuksien pitäisi olla asian ytimessä voidaan argumentoida, että tätä ei voida tehdä ilman parempaa subsidiariteettia, mutta täytyy myös selventää, miksi tämä on tärkeää. Ympäristö on osa-alue, jossa subsidiariteetillä voi olla tärkeä osa. Voidaan sopeuttaa toimia olosuhteisiin ja paikalliseen, olosuhteeseen, paikalliseen ympäristöön. On vahva argumentti tämän puolesta, jos puhutaan ympäristöasioista ja ilmastonmuutoksesta, joka on mielestäni syvällisin haaste, joka meitä kaikkia täällä kohtaa, niin paikalliset olosuhteet tietysti täytyy ottaa huomioon siinä mielessä. Kun tiedonnossa viitataan subsidiariteettiin, on sen vuoksi hyvä asia. Sen vuoksi YMPn uudistus voi antaa äh, lisäarvoa tulosten saavuttamiseen. Kuten kokemukset vihertämisestä ovat osoittaneet, niin yksi koko kaikille ei ole toiminut täytyy viedä toimet mahdollisimman lähelle toimijoita niin, että ratkaisut tehdään siellä, missä, mitkä ovat lähellä toimijoita, niin se täytyy olla ratkaisu. Mutta tavoitetasosta ei pidä tinkiä. Komission hyväksyntä varmistaa varautuminen sen, ettei ympiä heikennetä. Meillä on hyvin innovatiivinen maatalousala. Se on itse asiassa raskaan teollisuuden ohella suurin kotoperäinen teollisuuden ala tai toimiala. Kansalliselle parlamentille tärkeä asia, joka pitää ottaa keskustelussa esiin, on juridisuussiirretyöiden osuus. Mielestäni voi hyvin sanoa, että kun meillä on strategiset suunnitelmat ympissä, jos tapaamme säännöllisesti, niin voimme vaikuttaa aloitteisiin ja subsidiariteettivalvonta varmistaa kansalliset parlamentille paremman roolin. Tässä on suuria mahdollisuuksia tässä mielessä mielestäni. Kun arvioidaan toimien vaikutuksia jäsenvaltioissa ja varmistetaan ylipäänsä tilivelvollisuus, niin kun neuvostossa keskustellaan tärkeistä asioista, neuvotellaan, niin Irlannin parlamentissa valiokunnassa käsitellään asioita etukäteen. Myöskin YMP-tarkistusmenetelmässä voitaisiin toimia näin. Ilmennolain mukaan täytyy antaa myös tietoa kaikista EU-lainsäädäntöehdotuksista parlamentille. Tämä lähestymistapa, jota muissa parlamentissa voitaisiin harkita myös. Synergioita voi olla myös siitä, miten tilivelvollisuus varmistetaan. Uusi, samat menettelyt EU-ehdotuksissa niin, että kun komissio valvoo jäsenvaltioiden suunnitelmia, niin niitä voitaisiin valvoa myös parlamentissa. Tässä voisi olla parlamentin valvontarooli riippuen siitä tasosta, mistä päätös tehdään. Vuorovaikutus parlamenttien välillä, kuten roolihommanat, on olennaista. Mekanismissa voimme jakaa kokemuksia, parhaita käytäntöjä voivat auttaa saavuttamaan synergiat sekä hallinto- että politiikkaprosessissa keskustelu ja tietojen vaihto voivat parantaa prosessia, kun YMPtä kehitetään edelleen. Täytyy tarttua YMPn mahdollisuuksiin saavuttaa suurempi joustavuus ja mukautuminen paikallisiin olosuhteisiin. Näitä mahdollisuuksia kannattaa tukea ja odotan innolla tietorekasta ja intensiivistä keskustelua vielä tänään. Grazie signor Diring, Mr. Diring. E adesso eh, apriamo il dibattito. Okay. Kiitos. Herra Diring, ja nyt käynnistetään keskustelu. Pyydän taas puheenjohtaja Siekerskiä vetämästä kuten äsken. Ensimmäisenä edustaja Ostendorf. Schönen Dank, dass äh, ich Gelegenheit habe, hier für die deutschen Parlamentarier. Kiitos paljon. Voin puhua tässä Saksan parlamentaarikkojen nimissä. Tämähän, tässähän tuli hyviä uutisia eihän maanviljely pelkää mitään enempää kuin YMPn siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja, ja 50 vuotta minä olen itse toiminut maanviljelijänä ja silloin kun on valvontaa, niin minä aina tunnen itseni syytettyjen penkillä, sanoinpa ihan mitä tahansa. Eli nyt pitää tehdä jotakin. Öö, Saksan osavaltiossa pelätään, siellä todella pelätään, että jälleen kerran tulee lisää hallinnollisia rasitteita ja pakotteita Minulle puhuttiin luvusta 87 viime vuonna. En minä tiedä, onko tässä nyt eroa jotakin kahdella neliömetrillä näissä julkilausumissa. Voidaanko selittää ihmisille, mitä tässä nyt on, mikä tässä nyt on johdonmukaista ja mikä ei. Olisi hyvä löytää uusi lähtökohta kaikelle, jotta voitaisiin säilyttää olemassa olevat toimenpiteet. Tämä on mielestäni ehto sille, että voisimme luot, palauttaa luottamuksen maanviljelijöille heidän asennoitumisessaan Euroopan. Ero kasvaa yhä enemmän yhteiskunnan ja maanviljelijöiden välillä ja miten yhteiskunta mieltää maanviljelyn ja mitä maanviljelijät ajattelevat. Tämä ero, kuilu vain kasvaa, kommunikaatio on lähes pysähtynyt. Meidän pitää kuroa umpeen tämä kuilu ja ihmisten pitää saada lähemmäksi toisiaan. Sitten Fonseca, olkaa hyvä. Portugal. Portugalista. Muito obrigada. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin subsidiariteetti täytyy, sitä täytyy tarkastella kyllä suurella huolellisuudella, koska muuten se saattaa johtaa YMPn uudelleen kansallistamiseen ja voisi myös saada aikaiseksi kilpailuvääristymää. Täällä on puhuttu ilmastonmuutoksesta ja subsidiariteetin roolista, mahdollista roolista tässä eteläisen Euroopan maille, kuten Portugalille. Vedellä on äärimmäisen tärkeä rooli ja on välttämätöntä taata ö, kastelujärjestelmä, investoinnit Tämä on äärimmäisen tärkeä asia kaikille Välimeren maille, myös kilpailukyvyn nimissä. Ja subsidiariteettiin takaminen on tärkeää ja sitten komission delegoidulla säädöksillä ei voida purkaa sitä, mistä suurin piirtein on jo sovittu siihen asti YMPn osalta puhutaan siitä, että YMP ei tarkoita pelkästään maanviljelyä. Maaseudulla on mielestäni välttämätöntä taata se, että maaseutuun investoidut varat, investoinnit, joita maanviljelijät tekevät, siis joita kaikki muut investoinnit, ne todellakin tehdään muista ja rahoitetaan muista rahastoista kuin YMPstä. YMPn rahoitus on selkeästi riittämätöntä, jotta saadaan riittävästi dynamiikkaa maaseudulle. Sitten vielä yhteiskunnan suhde maataloussektoriin. Tässä täytyy saada vietyä eteenpäin viesti maanviljelijöiden merkittävästä roolista, ei pelkästään ympäristön suojelun osalta, vaan myös ennen kaikkea elintarviketurvallisuuden ja elintarvikkeiden laadun suhteen julkisessa kuulemisessa kyseltiin näitä asioita ja tuli paljon vastauksia niin maanviljelijäryhmiltä kuin ei-maanviljelijäryhmiltä. Ja molempien tahoilta tuli selkeästi esille se, että täytyy vahvasti informoida ja myös markkinavälineitä kehittää tässä maanviljelijöille. Garcia, Garcia, olkaa hyvä. Kiitos. Yksi keskeinen tehtävä YMPlle on nimenomaan lähteä elvyttämään tätä maanviljelysektoria sen pitäisi myös kuulua hyvin toimivaan sisämarkkinoihin. Meidän pitää päästä tavoitteisiin, niin kuin komissaario sanoi aamulla, äh, tämän iltapäivän alussa. Meidän pitää myös saada myös tämä sukupolven vaihdos taata se. Meidän pitää saada myös uusia uutta tähän, uutta ilmettä. Silloin me jäämme ilman omaa maanviljaa Euroopassa. Me emme me voi antaa, eh, että meillä ei ole omaa maa, elintarvike itsenäisyyttä. Meidän pitää myös parantaa tai vähentää byrokratiaa, tehdä siitä vähän helvempää. Kaikki YMPn toiminta pitäisi tehdä helpommaksi maanviljoille. Uskon myös, että meidän pitää nyt hyötyä mm, YMPn uudistuksesta, jotta se olisi vahva ja yhden, yksi ilmeinen YMP. Se olisi samanlainen kaikille. Meidän täytyy ottaa huomioon ympäristötekijät, eh, kaikki eri realiteetit, myös ilmastokysymykset ja maantieteelliset kysymykset, mutta ei tämä ole mikään seisova pöytä, josta jokainen voi napsia oman herkkupalansa. Meidän pitää rationalisoida YMPtä. To, pitääkö meidän rationalisoida YMPtä? Toinen riskitekijä on se, että miten tätä yhteisrahoitetaan yhtäältä. Ei näin voi olla. Ei mitään yhteisrahoitusta, ei uudelleen kansallistamista. Kyllä, yhte, YMP, joka olisi vahva ja yksi ilmeinen Brexit tietysti tuo tärkeän taloudellisen haasteen. Totta kai muut EUn harjoittamat politiikat budjetin sisältö myös tuovat haasteen, mutta minusta oli mukava. Oli todella mielenkiintoista kuunnella Euroopan parlamentin puolalaista edustajaa, kun sanoi, että hän on ollut jo pitkään puhunut ja Espanja on myös kuullut, peräänkuuluttanut pitkään YMPtä. 1,1 1,10 prosenttia on yksi luku, kun puhutaan tästä rahoituksesta. Sen takia minä mielestäni hyvä, että kansalliset hallitukset kääntyvät, kansalliset parlamentit kääntyvät hallitustensa puoleen ja pyytävät heiltä enemmän, enemmän rahoitusta YMPlle. Se on yksi tapa toimia. Eli jäsenvaltioiden panos yhteiseen budjettiin olisi suurempi ja tuntuvampi. Tällä tavoin me voisimme saavuttaa YMP, joka olisi vahva, yksi ilmeinen, ja silloin me voisimme välttää uudelleen kansallistamisen riskin, koska se todella pyyhkäisisi e, Euroopan maanviljely, maanviljelyn pois EU-sta ja koko sen budjetista. Se on tärkeää. Jäsenvaltioilla on hyvin määrätietoista politiikkaa suhteessa OEPn uudistuksiin. Totta kai se maksaa joillekin maille enemmän. Me olemme päässeet yksi, meillä, meillä on nämä autonomiset alueet Espanjassa. Se tekee tämän politiikan toteuttamisen hyvin raskaaksi, mutta se on minun maalle tyypillistä. Siellä on myös historialliset kriteerit. Meidän pitää tehdä päätöksiä. Niitä pitää ryhtyä tekemään jo nyt. Te moje oklaski były oznaką poparcia dla Nämä vain aplodit ovat tuen ilmaisu. Sitten edustaja Panavic. Croatia. Kroatiasta. Panevic. Croatia. Hvala. Hvala lijepo predsjedniče, poštovani članovi odbora za... Kiitoksia arvoisa puhemies, puheenjohtaja, hyvät Alkari, valiokunnan jäsenet, arvoisat kollegat kansallisista parlamenteista. Kiitän valiokuntaa tämän kokouksen järjestämisestä. Keskustelut ovat erittäin tärkeitä. Me haluamme, että yhteinen maatalouspolitiikka edelleen jatkossakin edistää maataloutta Euroopan unionissa. Tämän vuoksi me tarvitsemme niin horisontaalista kuin vertikaaliakin yhdentymistä. Kuka sen voi parhaiten toteuttaa? Me kansallisten parlamenttien jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet, koska me olemme jatkuvasti yhteydessä äänestäjiimme ja tiedämme, mitä käytännön ongelmia heillä on. Tämän vuoksi kansallisten parlamenttien pitäisi olla vahvasti mukana, kun keskustellaan yhteisen maatalouspolitiikkaan liittyvistä näkemyksistä. Meidän pitäisi myös edistää parlamenttien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Komissio on ilmoittanut, että toukokuun lopussa se julkaisee tärkeimmät osiot yhdestä uudesta yhteistä maatalouspolitiikasta. Kroatian parlamentin mielestä on hyvä, että mm, me järjestämme kaikkien kansallisten parlamenttien konferenssin uuden yhteisen maatalouspolitiikan tiimoilta. Ja kutsun teidät sinne, ja Agrivaliokuntakin on tietysti kutsuttu tähän konferenssiin. Jotta kansalliset parlamentit voisivat olla aktiivisemmin mukana meidän pitäisi vahvemmin osoittaa se, että Euroopan unioni voi ja sen täytyy auttaa maaseutualueita kaikissa niiden kokemissa ongelmissa. Me voimme osoittaa sen, että me pystymme toteuttamaan tarvittavat muutokset, koska me, meistä kukaan ei voi hyväksyä sitä, että joissakin Euroopan unionin osissa, eritoten itäisessä Euroopan unionissa on toisen luokan maanviljelijöitä. Ei tällaista voida hyväksyä. Tämän vuoksi haluaisin kiittää herra Kirskiä siitä, että hän hyväksyi tämän aloitteen ja kutsumme teidät kaikki tähän YMP-tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin, jossa me kaikki yritämme antaa oman panoksemme uuden YMPn muotoiluun. Kiitos. Jos kaikki näin hyväksymme tämän, niin tulee paljon ongelmia. Sitten edustaja Bokis, Latvia. Cienījamie kollegi. Lajuslobotun uzlabotu un Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, jotta yhteistä maatalouspolitiikkaa voitaisiin kehittää, kaikki nämä mallit ja toimet, joita täällä on mainittu, tarvitsevat, niitä varten tarvitaan rahaa. Minä edustan maanviljelijöitä kansallisessa parlamentissa, ja me olemme tietoisia maanviljelijöiden kohtaamista ongelmista. Heidän kannaltansa suurin ongelma, jota haluaisin tässä korostaa, on se, että vuoden 2002 jälkeen he ovat olleet huolissaan oikeudenmukaisesta rahoituksesta – ei ole reilua, että kun meillä on tätä kovaa kilpailua, niin kun Latviassa 2020 vuonna saamme vain 182 euroa per hehtaari ja per hehtaari se on vain 60 prosenttia keskivertosummista. Meidän jälkeemme tulee siinä Viro ja muutama muukin pieni maa. Minun mielestäni nämä laskelmat ovat äh, kyllä virheellisiä Euroopan komission toimesta. Mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuteen, niin vuodesta 2009-2016 kaudella maatalousalue on Latviassa kasvanut kahdeksalla prosentilla. Samanlaisia suuntauksia on muissakin jäsenvaltioissa. Keskimäärin Euroopan unionissa kuitenkin maatalousmaa on vähentynyt kolmella prosentilla. Ei tämä johdu Latviassa metsien häviämisestä. Meillä on edelleen paljon metsiä Latviassa. Ja tosiasia vain on se, että viimeisten 70 vuoden aikana monet maatalousmaat olivat poistuneet maaseudun piiristä, äh, maatalouden piiristä ja on paljon hehtaareja, joita ei enää rahoiteta. Me todellakin nyt äh, haluaisimme seuraavalle ohjelmointikaudelle oikeudenmukaisen rahoituksen, enemmän suoria tukia, enemmän rahoitusta. Tällöin me pystyisimme paremmin olemaan mukana myös, myös Euroopan unionin yhteisessä maatalouspolitiikassa. Edustaja Sharaja. Reageren op uh, datgene wat net door het Duitse parlement naar voren werd gebracht. Ja halusin reagoida lyhyesti siitä, mitä Saksan parlamentin edustaja sanoi. Että täytyy luoda luottamusta, täytyy edetä yhdessä. Niin, kyllä voin olla samaa mieltä. Täällä salissa istui takana suuri ryhmä viljelijöitä, jotka ovat tiloistaan ylpeitä, ovat kernaasti viljelijöitä. Ja Alankomaissa toimet, pannaan toimeen kaikki EUn toimet, kollega Saksastakin puhui siitä joskus. Alankomaiset ovat vähän hulluja, mutta he ovat tässä todellakin eturinnassa. Ylitämme kaikki tavoitteet saavuttaa. Toisessa maissa ei välttämättä ole ääneni. Sitten herra Plevalle. Meidän täytyy jatkaa työtä. Tarvitsemme toisenlaisen järjestelmän. Siihen haluamme myötä vaikuttaa. Mutta sitten tulee uusia ongelmia. Kyse on hiilidioksidipäästöistä ilmastosopimuksesta ja ammoniakkityyppi, päästöt ovat kyseessä kaikkialla Euroopassa ja sitten tilojen täytyy miettiä, että saavatko ne luvat uudestaan. Kaikki liittyy kaikkeen. Toimet ja liittyvät kaikki toisiinsa. Ilmasto vaikuttaa myös maatalouteen. Täytyy siis varmistaa, että voimme toimia joustavasti niin, että viljelijät saavat tarvittavat luvat saavuttaakseen tavoitteet ja kiertotalous esimerkiksi voidaan saavuttaa. Koska jos kaikki sujuu kuten nyt, niin sitten jäädään jumiin. Kaikki tekevät mitä haluavat, mutta Alankomaat yrittää päästä eteenpäin. Muuten ei ole enää viljelijöitä Euroopassa. Sitten edustaja Haiko. Kiitos puheenjohtaja paikallisten poliitikkojen parlamenttien rooli pitäisi tunnustaa. Paikalliset poliitikot tietävät, mitä konkreettisessa yhteisössä tarvitaan. Ja nyt kun kuullaan paikallisparlamenttien ääntä, niin haluaisin sanoa, että Puolan parlamentissa hyväksyttiin äh, säädös, jossa tuetaan Puolan hallitusta neuvotteluissa suorista maksuista, suorista tuista. Ei ole enää mitään syytä, jolla voitaisiin argumentoida sen puolesta, että on eri tasot suuressa tuissa. Ei voida sallia, että olisi kaksinkertaiset erot ja neljä viisinkertaiset erot olisivat jäsenvaltioiden välillä viljelijöiden tuloissa. Mitä solidaarisuus on muuta kuin tulojen tasaamista? Eikä se onnistu, jos köyhemmät saavat kaksi kertaa vähemmän. EU kauden aikana, 14 vuoden aikana puolestaan lähtenyt 2,5 miljoonaa ihmistä ja kehityssuunta jatkuu. Maaseudulta on menetetty paljon ihmisiä. Se on valtava menetys puolen yhteiskunnalle myös. Meillä on yhteinen politiikka, yhteiset markkinat, yhteiset standardit. Ja vain viljelijöiden tuki eri jäsenvaiheessa on erilaista. Tällä hetkellä on kilpailun vääristymistä, kun yksi viljelijä samasta työstä, samojen standardien täyttämisestä saa kaksi kertaa vähemmän rahaa yhteisestä maatalouspolitiikasta. Jo alkuvaiheessa uusien jäsenvaltioiden viljelijät ovat epäsuotuisessa tilanteessa. Itse asiassa tämä köyhempi viljelijä uudesta jäsenvaltiosta pitäisi saada enemmän rahaa kehittämiseen niin, että voisi ottaa kiinni vauraammat vanhempia jäsenvaltioiden viljelijät Tämä pitäisi olla mielestäni EUn solidaarisuuden periaate. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Lombard. Thank you, um, Kiitoksia Iranin valtuuskunnan nimissä. Kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssani. Minun mielestäni yksi avainkysymyksistä, josta tänään on keskusteltu ja joka on nyt ehkä puuttunut tästä, on hintojen epävakaus, mm, kun kuulimme kohti uutta ehdotusta YMPstä. YMPn ja hinta äh, volatiliteetin osalta. Me etsimme jonkinlaista, jonkinlaisia takuita hintarakenteesta. Hintojen epävakauskysymys on sellainen, joka täytyy jotenkin ottaa mukaan tähän järjestelmään. Mutta primääri kysymys, joka tänään on erittäin tärkeä, on talousarvio. Mekin olemme erittäin ö, äh, riippuvaisia maataloudesta. Sehän on yksi avain taloutemme asiasta ja YMP auttaa pitämään yllä maaseutu Irlantia ja tästä prosessista täytyy pitää kiinni. Tätä me tarvitsemme kansakuntana, siis YMPtä, niin että voidaan varmistaa se, että maataloutemme kukoistaa ja että maaseutumme pysyy elinvoimaisena. Tätä varten me tarvitsemme myös sukupolven vaihdosta. Meidän täytyy varmistaa se, että myös nuoret viljelijät saadaan mukaan toimintaan yli 80-vuotiaita maanviljelijöitä on enemmän kuin alle 25-vuotiaita tutkimukaisesti. Ja meidän täytyy todella uudessa YMPssä tarkastella nuorten maanviljelijöiden asemaa ja varmistaa se, että saadaan aikaiseksi tehokas sukupolven Uudet koulutetut ammattimaiset maanviljelijät ovat niitä, joita me tarvitsemme niin Irlannissa kuin koko Euroopan unionissakin, jotta maatalous kukoistaisikin. Uudessa YMPssä täytyy tämä avainkysymys varmistaa ja meidän täytyy varmistaa se, että saamme aikaiseksi todella todelliseen sukupolven vaihdoksen, koska muuten koko maanviljelysektorimme ja maaseutusektorimme voi todella kärsiä vakavasti. Kiitos. Edustaja Flanagan. Kiitos. Speakers in Ireland said in particular. Kiitos paljon. Minä kuuntelin tarkalla korvalla kahta edellistä irlantilaispuhujaa ja mitä täällä on sanottu erilaisista toimenpiteistä eri jäsenvaltioissa ja sukupolvenvaihdoksesta. Minua huolestuttaa tässä julkilausumassa ainakin siis se, joka haluaa parhaimmat asetelmat, mutta erilaiset toimenpiteet, mitä Irlannissa on eteenpäin kuulutettu Euroopan neuvostossa ja trilogissa, ainakin se, mitä ehdotettiin alussa ja mitä jäsenvaltioiden pitäisi maksaa viitenä seuraavana vuotena lisäjärjestelystä näille maanviljelijöille. Tämä on loistava, loistava uutinen. Se taa uusi tai, mutta valitettavasti tuli Irlannin hallitukselta pyyntö lähteä muuttamaan ja ottaa yhteispäätös siihen. Eli nuoret, nuorille viljelijöille ei makseta tätä täyttä viittä vuotta. Ainut hallitus, joka teki tämän pyynnön, oli Irlannin hallitus. Valitettavaa. Nyt te, jotka olette sitä mieltä, että te olette ehkä paras ihminen päät- sanomaan tästä jotakin, päättämään YMPstä ja sukupolvenvaihdoksesta. Voisitteko kertoa, miksi tämä päätös tehtiin, koska sehän oli todellinen katastrofi nuorille maanviljelijöille. Miten, miten te voi, haluatte uudistaa ja sukupolvenvaihdokset? Te, te, ette te olisi varmaan tehnyt, jos te olisitte nuorten asemassa. Haluaisin selityksiä, mutta en tiedä, onko se hyvä. Edustaja Igva Ruotsista. Niin, kiitos ja kiitos mahdollisuudesta seurata mielenkiintoista keskustelua. Ruotsin puolelta ajattelemme niin, että hajautettu hallinto on myönteinen asia se antaa mahdollisuuden yksinkertaisempaan politiikkaa parempiin tuloksiin. Mutta kuten monet kollegat ovat ottaneet esille, niin siinä on riski uudelleen kansallistamisesta ja on tärkeää, että siihen ei jouduta, vaan varmistetaan kilpailukyky jäsenvaltioiden välillä sisämarkkinoilla. Ruotsilainen kollega otti ensimmäisen pilarin viherryttämisen ja tarjottavat ympäristöehdot esille ja miten niitä pitää mukauttaa paikallisesti. Ruotsin puolelta näemme niin, että äh, Pilarin kaksi toimet ovat hyvin saumaton tapa antaa jäsenvaltioille enemmän vaikutusvaltaa äh, toteuttaa toimia, jotka ovat relevantteja eri jäsenvaltiossa. Ja moderaattori kysyi suhteesta viljelijän yhteiskunnan välillä äh, pilarin kaksi myötä voidaan kuluttajille kertoa paremmin näistä esimerkiksi ympäristöhyödyistä, joita eri panostuksista saadaan. On tärkeää, että EUn ja kansainvälisen tason toiminta suuntautuu tutkimukseen, jossa sanotaan, että se on erityisen tärkeä osuus, että maatalous Euroopassa voisi edelleen olla kilpailukykyinen ja voidaan toteuttaa kestävyyttä paremmin. Ja myöskin nämä tulotasot ovat tärkeä asia. Ja nuorten viljelijöiden osalta on hyvin selkeää, kuten kollegat ovat tuolla esille, että nuorien viljelijöiden tilanne on tärkeä ja että nuorentamista tarvitaan. Täytyy ottaa huomioon myös tukitasot, mutta tärkeää, että komissiokin painottaa sitä, että jäsenvaltiot ottavat vastuuta ja huolehtivat siitä, että on sääntelyä olemassa, sääntöjä olemassa nuorille viljelijöille. Sitten yksinkertaistamistarve. tarve jotta saadaan aikaan alueellinen toimiva hallinto. Edustaja Spidgeman. Onko hän poissa? Selvä. Sitten edustaja Petir. Hvala gospodine predsjedniče. Ako uzmemo u obzir korist koju poljoprivrednici čine za Kiitos puheenjohtaja. Me voimme nähdä tässä, kuinka hyödyllistä maanviljely elintarviketuollisuudessa, maaseudun monimuotoisessa, koko maaseudun arvolle ja koko perheyhteisön säilyttämisessä turvaamissa tuo budjetti ei missään nimessä saa mennä alaspäin. Heikentyä maanviljöiden pitää maanviljelijöiden pitää hyväksyä kaikki rahoituksen eri vaiheet, mutta tämä pitäisi olla yksinkertaisempaa ja kohdentaa enemmän perheyksiköihin. Meidän pitää myös kohdentaa sitä nuoriin maanviljelijöihin ja pystyä takaamaan hyvä sukupolvenvaihdos. Me voisimme sanoa, että tänä päivänä, kun ajattelemme maaseudun kehitystä ja koko kontekstia, niin ei hyödynnetä kaikki olemassa olevia mahdollisuuksia naisille. Ei ole riittävästi sovelluksia naisten eh, suosimiseksi maaseudulla. Meidän täytyy kannustaa eri jäsenvaltioita toimimaan näin ja että he kannustaisivat naisia osallistumaan maa, maanviljelykseen, kun lähdetään siirtämään YMPtä ö, kansalliseen lainsäädäntöön. Se on tärkeää maanviljelijöille ja totta kai hallinnolle. Me olemme nähneet keskustelusta, että monet ovat pelänneet monin, kuinka monimutkaista tästä voi tulla ja kuinka uudelleen kansallistaminen voi nostaa päätään. Mehän puolamme joustavuutta, mutta me haluamme myös, että jatkettaisiin yhteistä maatalouspolitiikkaa, että se todella olisi jatkossa myös yhteinen isolla yllä. Me tarvitsemme toimenpiteitä, jotta voitaisiin eh, panna kampoihin kriisille ja voisimme olla tehokkaita kaikissa jäsenvaltioissa. Me olemme erittäin iloisia aloitteesta, josta täällä on puhuttu useaan otteeseen ja josta me olemme saaneet jo lupaavia viitteitä komissaarilta. Ehkä tämä ei sit kriisiltäkin vältyttäisi. Matias Sitten edustaja Matias Portugalista. Poseł Matias, Portugal. Edustaja Matias, Portugali. No sitten edustaja Dali. Eh, Dali Island, Daily Island. Island. Pan poseł Szani. Edustaja Szarni. Yes, thank you very much, uh, eh, eh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olin hyvin iloisesti yllättynyt siitä, että niin paljon tässä viitattiin maatalouden rooliin ja vastuuseen, maatalouden ja maataloustuottajien rooliin ja vastuuseen. Mm. Ja jotta voitaisiin nyt sulkea tiettyjä maaseutu- ja kaupunkiympäristökuiluja, niin meidän pitää hieman toimielinten välisestikin tässä toimia. Euroopan unionin komission älykäs kylä lähestymistapa voi olla yksi osa tätä tulevilla rahoitus, tulevalla rahoituskaudella. Tässä on paljon erilaisia rahastoja, kuten maaseudun kehitysrahasto, aluekehitysrahasto, kalastusrahasto ja sosiaalinen rahasto. Niitä voidaan hyödyntää. Eritoten kun ajatellaan maaseutukehitystä. Älykäs kylä konseptin pitäisi olla tällainen linkki kaikkien näiden rahoitusten välillä. Konkreettisesti esitän kysymyksen komissiolta ja pyytäisin sitä korvamerkitsemään vähintään 5 prosenttia kyseisistä varoista älykkäille kylälle, kylille, eritoten alueelliselle maaseututasolla, niin että pienet alueet eivät jää syrjään tässä. Jäsenvaltiot, jäsenvaltiolla on tässä tehtävässä myös äärimmäisen tärkeä rooli – Hallituksen tuen täytyy tulla esille neuvostossa ja täytyy varmistaa se, että älykäs kyllä aloite hyvin otetaan mukaan relevantteihin kansallisiin ohjelmiin. Edustaja Kuznikowski. Dziękuję panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Puolan kollegat, parlamentin jäsenet Seimistä ja ottivat esille näiden tukien tason yhtenäistämisen ja äh, Seimin hyväksymän säädöksen. Senaatissakin myös hyväksyttiin hallitusta säädös. Mutta ottaisin yksinkertaistamisen esille ja sen, että SAPS-järjestelmä voidaan pitää siis yhtenäisen pintalatuen järjestelmä. Voidaan ylläpitää. pitää siinä voidaan ottaa huomioon, tai se voi olla houkutteleva jäsenvaltiolle, joilla on järjestelmä, jossa on suoria tukijärjestelmä nyt. Kun pääjohtaja Pleva ehdottaa uutta YMP-toteuttamisen mallia, ja kansalliset strategiset suunnitelmat antavat mahdollisuuden sopeuttaa, mukauttaa välineitä – ottaa huomioon jäsenvaltioiden olosuhteet. Uusissa lähestymistavassa on jäsenvaltioilla suurempi rooli toimeenpanon suunnittelussa ja YAP-tavoitteiden saattamisessa uusi ratkaisu, jota komissio odottaa. Ja toivon, että se julkaistaan piankin, että, että jos malli on todellakin yksinkertaisempia, niin että vähemmän vähemmän EU-toimijoiden puolelta valvontaa Pitäisi pystyä hyödyntämään sitä, että voidaan ratkaisuja paremmin sopeuttaa paikallisiin tarpeisiin sekä ottaa huomioon ilmasto- ja ympäristöön liittyvät uhat. Täytyy kuitenkin huomata myös, että mallissa on mahdollisia vaaroja. Se, että YMPn toteuttaminen viivästyy, se, että strategisten suunnitelmien valmistamisen pitkittyy. Tärkeää on se, että komissio sopeut- toteuttaisi harmonisoitua lähestymistapaa strategisiin suunnitelmiin. Odotan, että uusi toimeenpanomalli tuo muassaan yksinkertaistamisen, mutta toisaalta se voi johtaa monimutkaisuuden kasvuun niin, että on lisää rasitteita erityisesti jäsenvaltioiden hallinnoille. Komission ehdottama lähestymistapa tarjoittaa myös sitä, että täytyy ottaa täytyy laatia strategisia suunnitelmia, ottaa huomioon uudessa järjestelmässä rangaistusmahdollisuudet ja sen täytyisi sitten mahdollistaa tavoitteiden saavuttaminen. Puolen tapauksessa kyseessä on järjestelmä, joka koskee 1 300 000 viljelijää edunsaajaa, joten kysymys, että onko tämä helpottamista ja yksinkertaistamista hallinnon osalta ja hyötyvätkö viljelijät todella ja kuten usein puhumme yksinkertaistamisesta, niin sitten tuleekin monimutkaisempi järjestelmä. Now only one minute. Nyt vain minuutin ja Sopiiko? Selvä. Edustaja Starkevicius, minuutti. Vain yksi minuutti. Äh, Kiitoksia ja Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Me kuulimme erittäin selkeän viestin tänään siitä, että YMP-talousarvio tulee alenemaan noin 10 prosentilla. Mietitäänpä, onko meille mitään äh, resursseja nyt, tai varaumia nyt äh, tämänhetkisestä YMPstä, niin että voisimme hieman tätä vielä säätää. Ne uskoisin, että me voimme toimia näin. Otetaanpa nämä niin kutsutut pehmeät hankkeet, joita laitetaan täytäntöön YMPn kautta – ajatellaan nyt vaikka investointeja, julkaisutoimintaan ja tiedotukseen, näitä voidaan leikata. Ja meidän pitäisi myös lähteä yksinkertaistamisen tielle. Siinäkin säästetään rahoja. Minuuttini on mennyt. Kansallisten parlamenttien edustajien vetoan kyllä. Haluamme, että budjetti pidetään yllä viljelijöillemme, mutta emme halua maksaa lisää. Eli joko vähemmän äh, rahaa kaikille tai sitten maksetaan enemmän. Tai sitten vakuutatte hallituksenne siinä, että EU saisi omat varat. Finanssitransaktiovero tai kerosiinivero olisi mahdollisuus. Sitten äh, uudelleen kansallistamisesta ja katoista enimmäismääristä onko 27 kertaa byrokratia vähemmän kuin hyvä keskushallinto, niin se jää nähtäväksi, mutta kun on kun eri jäsenvaltioihin pätee eri toiminnot, se on kilpailuvääristävää. Itävalta, Unkari, Slovenia esimerkiksi yksi sijaan kasvattaja saa 100 000 maksimi, sitten toisella on suurempi dekrypsiä ja kolmas kasvattaja saa miljoonien tuet edelleen, se johtaa kilpailun vääristämiseen. Suuret toimet täytyy toteuttaa yhdessä. Ja yksinkertaistamista tietysti voidaan yksinkertaistaa. Kaikki ympäristöstandardit voidaan ylläpitää oikeat ilmasto, eläinten standardit. Se olisi yksinkertaistaminen, kun kaikki, vielä menisi kiinni. Rova Konrad. Ja, vielen Dank. Kiitos, että minäkin saan vielä puheenvuoron tässä hyvinkin vilkkaassa keskustelussa. Kaksi asiaa toisin esiin. Byrokratian purkaminenhan on aina mainittu viljelijöille. Se on keskeistä ja järjestelmä, jonka esittelitte meille tänään, niin herättää jo sellaisen vaikutelman, niin kun ei välttämättä ehkä tulekaan yksinkertaisempaa. Viljelijöillä on suuria haasteita vastata markkinariskeihin, on myös sääriskejä, Eli se olisi toivottavaa, jos tuleva YMP antaisi välineitä myös eh, riskinhallintaan, kriisien hallintaan. Sitten uusi tekniikka, toinen asia, tarjoaa suuria mahdollisuuksia. Myöskin kun ajatellaan kuluttajaa ja vaatimuksia ekologisemmasta eh, maataloudesta ja toisaalta, että otetaan tulotaso huomioon. Eli uudet teknologiat täytyy ottaa huomioon. Tässäpä asiani yhdessä minuutissa. Albuquerque, Portugal. Edustaja Kirkkiä, Portugali. Absent, okei. Okay. Poissa, selvä. Sitten edustaja Puda. Yksi minuutti, vain minuutti. Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurt. Simas Kolej, kun dorim o Puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Me haluamme kaikki hyvin rahoitettua, paremmin rahoitettua YMPtä. Mutta asioista pitää puhua oikealla nimillä asiallisesti. Brexitin jälkeen meillä on vähemmän rahaa ja jos me haluamme samaa yhtä paljon rahaa, niin jokaisen pitäisi eh, saada oma kansallinen hallituksensa vakuutetuksi, että se maksaa enemmän, että kuinka tärkeä EUn budjetti tässä tapauksessa on. Päivästässä tapauksessa eivät edes komissaari Hogan tai herra Plevan löydä mitään täydentäviä rahoituslähteitä YMP, niin kuin me kaikki toivoisimme tietysti. Sitten vielä lähentymisestä. Hyvät naiset, hyvät herrat, mehän kaikki tietysti haluamme maksujen lähentymistä. Mehän kaikki olemme toimijoita samoilla EUn sisämarkkinoilla. Me olemme avanneet markkinat muille, muiden maiden maanviljelijöille. Meidän pitää saada yhdenvertaiset maksutasot yksinkertaistamisesta vielä minä käytän tässä edustaja Dantanin pu- pu- minuutin. Parlamentaarikoilla pitäisi olla oma roolinsa. Kiitos. Täällä puhuttiin tavoitteista. Ilmastotavoitteet, ilmastonsuojelu. Otetaan siihen panos toisaalta, sitten kilpailukyky toisaalta. Voimme muutella tavoitteita myös ympäristön osalta Toisaalta se on ihan oikein, mutta miten tämä liittyy sitten, äh, suhtautuu kilpailukykyyn ja minkälaista kilpailukykyä tarkoitatte? Sisämarkkinoiden sisällä kilpailukykyä oletan, että tarkoitatte maailmanmarkkinoilla kilpailukykyä. Eli minun kysymykseni, miten tämän ristiriidan ratkaisemme ja mikä meille on tärkeämpää sitten? että kun ajatellaan haasteita, ympäristö, ilmasto, että vastataan niihin vai että olemme, kehitämme maailmanmarkkinastrategioita. Pitää olla ennakkoon selvää tämä. Toisaalta, tai emme voi toisaalla olla maailmanmarkkinatoimijoita ja toisaalla sitten esittää ehtoja viljelijöille, joita pidän oikeana. Ja sitten viljelijöiden täytyy yrittää selvitä niiden kanssa. En halua nyt yksityiskohtaisesti näitä säännellä, mutta nämä asiat täytyy selventää etukäteen. Sitten edustaja Ropea. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tänä päivänä on ollut hyvä mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä tai tästä kysymyksestä kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä aihe on tärkeä ja meidän täytyy nyt välittömästi myös ratkaista. Miksi me tarvitsemme YMPtä? No hyvin yksinkertaista syystä. Siitä syystä, että maanviljelijöiden elintaso tai tulot saattavat jäädä vain 50 prosenttiin muilla sektoreilla työskentelevien tulotasosta. Miksi silloin yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi olla yhteistä, kun jäsenvaltioiden välillä on valtaisesti eroavaisuuksia? Jos me jatkamme YMPn kanssa, niin meidän täytyy varmistaa, että se myös todella pysyy yhteisenä kilpailu. Jos meillä ei ole reiluja maksuja, niin emme me voi silloin saada myöskään oikeudenmukaista kilpailua aikaiseksi. Me emme pärjää silloin kilpailussa. Koska Euroopan unionissa ei ole rajoja. Yksinkertaistaminen on kiva sana, mutta me emme saa antaa sen lumota itseämme. Me olemme... Niin, puheenjohtaja, kiitos. Me olemme sanoneet ja uudelleen sanoneet usean kertaan, minä puhun lyhyesti, kolme kysymystä pragmaattisesti. Teidän mielestänne ehkä suur, eikö enemmistö jäsenmaista päätä sen puolesta, että pidetään, säilytetään suorat maksut ja ensimmäisen pilarin budjetti, vai niinkö päinvastoin, jotka haluavat vähentää suunnattomasti suoria maksuja, voivatko he saada tästä niskauteen? mitä tulee sitten kulutuista, vai haluatteko te, että ne, ne poistetaan? Kolmas kysymys, miten voidaan saada synergiaa hallitusten välillä, kun samalla vahvistetaan toissijaisuusperiaatetta parlamenttitasolla ja siinä on tänä maanviljelyyn uudelleen kansallistaminen. Pan Karski. Edustaja Karski. Thank you, Chairman. Um, This is a very important... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä keskustelu on erittäin tärkeä. Olemme iloisia siitä, että kansallisen parlamentti, kansallisten parlamenttien jäsenet ovat täällä tänään. Yksi haasteista, joita meidän täytyy nyt ymmärtää, on se, että uusi YMP ratkaisisi kertaheitolla kaikki ne puutteet, joita tällä hetkellä on. jos me haluamme kansall- enemmän kansalliselle puolelle taas päätösvaltaa, niin meidän täytyy saada myös enemmän selvyyttä tähän. Täytyykö maanviljelijöille sanoa että jotkut asiat ovat hallituksen mahdollisuuksien ulkopuolella, koska päätökset tehdään komissiossa. Toisista asioista täytyy sitten sanoa, että nämä ovat sellaisia kysyjä, joita kansallisesti voidaan päättää. Minä toivon, että löydämme tässä yhteisen maapohjan kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa niin, että maanviljelijät voivat olla varmoja siitä, että päätökset, joita tehdään, ovat reiluja. Dank u wel, voorzitter.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 ja pyydämme sitten poikkeusta, jotta voi olla suuremmat päästöt. Kyseessä on kuitenkin tärkeät säännöt, jotka ovat kansanterveyden ja ympäristönsuojelun nimessä laadittu. Ja tähän liittyen seuraava kysymys. Miten komissio uskoo, että se pystyy saamaan kaikki jäsenvaltiot uuden YMPn taakse? Niin kun niin kutsutut mallioppilaatkin jäävät tässä jälkeen. Äh, ich muss diese Gelegenheit einfach nützen mit Täytyy nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni, kun kansallisten parlamenttien edustajat ovat paikalla. Tänään kollega McCarthyn kanssa meillä on hyvä äänestymistulos saatu, eli yksimielisen äänestysehdotuksestamme, että miten mikrobilääkäresistenssiä käsitellään. Siinä maatalous ja se miten karjan kasvatusta, eläinkasvatusta hoidetaan, on olennainen tekijä tässä One Health-lähestymistavassa. Ja nyt käytäisin teitä ja teidän hallituksianne tällä, tällä alalla myöskin maatalouden standardien nimissä tukemaan näitä toimia. Eh, grazie a tutti per questo dibattito, dibattito molto... Kiitos kaikille näistä kysymyksistä, keskusteluista. Kiitos, kiitos tästä hyvin eläväisestä keskustelusta. Paljon tuli argumentteja esille. Minä toivoisin saavani reaktiota mm, siitä, mitä komissio voisi ehdottaa ja eurooppalainen ja parlamentin edustaja. Kiitokset tästä erittäin antoisesta keskustelusta. Olen seurannut sitä suurella mielenkiinnolla. Alussa sanoin, että tämä keskustelu on hyvin ajankohtainen, koska meillä, me olemme jo julkaisseet tiedonannon, mutta vielä ei ole lainsäädäntöehdotusta. Tiedonanto käsittelee näitä yleisiä linjoja, mutta paljon täällä esitettiin kysymyksiä yksityiskohdista. Tämä keskustelu ensinnäkin vakuutti minut siitä, että se mitä komissio ehdottaa Siis tämä uusi täytäntöpanomalli, se on uusi lähestymistapa, se on hyvä lähestymistapa. Otin joitakin tärkeitä seikkoja täältä esille. Liikasäätelyn välttäminen, maanviljelijöiden lähetäminen muuhun yhteiskuntaan, uusi kansallistaminen, subsidiariteetti, kilpailukyky kahdessa mielessä, taloudellisessa, mutta myös ympäristömielessä. mielessä ensimmäisen pilarin, ensimmäisessä pilarissa vihertäminen, miten tätä voidaan parantaa, näkyvämmät tulokset, talousarviosta kiinni pitäminen, eurooppalainen lisäarvo, sen merkitys, vähemmän monimutkaisuutta ja siirtoa komissiolta kansalliselle hallinnolle, harmonisoitu lähestymistapa, kansallisten strategisten suunnitelmien hyväksymiseen ja niin edelleen. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita, jotka nousivat esille tässä keskustelussa. Meidän ehdotuksemme tulee tietysti olemaan paljon yksityiskohtaisempia. olen varmistunut siitä, varma siitä, että te löydätte vastauksia huolenaiheisiin ja kysymyksiin, kun näette tuon lainsäädäntöehdotustekstin hyvin pian, koska sehän julkaistaan tuossa toukokuun lopussa, kesäkuun alkupäivinä. En nyt kommentoi mitään muuta monivuotisista rahoituskehyksistä, koska komissio sen hyvin selkeästi tästä aiheesta puhui. Hyvinkin yksityiskohtaisiin asioihin meno voisi olla hyvin hankalaa tällä hetkellä, mutta toteaisin vain, että yleinen lähestymistapa ja tämä New Delivery Model enemmän vastuuta, enemmän joustoa jäsenvaltioille, kansallisille viranomaisille ja komission valvova rooli, niin meidän täytyy kyllä näiden osalta ottaa huomioon ne huolen, huolenaiheet, joita me mainitsitte. Päätän tähän. Haluaisin vielä kerran vahvistaa teille, että kirjasimme ylös kaikki näkemyksenne – Joitakin niistä varmasti voimme viedä eteen, tulemme viemään eteenpäin myös tämän ehdotuksen puitteissa. Meillä on paljon vielä selityksiä, mutta jätetään seuraavan keskustelun. Kiitos. Kiitos ja sitten herra Pleva ja rouva Clara Aguilera. Saatte tehdä ihan vihoviimeiset kommentit, kaksi minuuttia kummallekin. Muchas gracias. Sí, querido presidente. Niin, hyvä puheenjohtaja. Minä olen aina hyvin kurinalainen ajankäytön suhteen. Kolme asiaa. Täällä on paljon keskusteltu. Hyvä keskustelu. Tämä, tässä, tässä, tämä keskustelu on osoittanut meille ne erot, joita on etelästä pohjoiseen ja itään. Meidän Euroopassamme on erilaisia katsontokantoja, erilaisia näkemyksiä ja erilaisia malleja ja toimenpite- välineitä. Tämä on hyvin monimutkainen verkko, mutta silti meillä pitäisi olla tulevaisuudessa yhteinen maatalouspolitiikka. Toinen kysymys, maa, nuoret maanviljelijät. Tämä tuli usein esille keskustelussa. Se on yksi keskeinen elementti, mutta, mutta olemmeko tarpeeksi huolissamme sukupolvenvaihdostamme? Olemme kyllä, mutta olemmeko kaikki valmiita? Parlamentaarikot täällä kansalliset parlamentaarikot, hallitukset, olleko me valmiita tekemään todella sellaista politiikkaa, että saamme nuoret tähän mukaan? Jotta saamme nuoret mukaan, ei se tarkoita vain Eurooppaa. Se tarkoittaa myös kansallisessa politiikassa saada nuoret mukaan, eikä tästä tehdä sellaisia päätöksiä. Tai esimerkiksi nyt vähän provosointia. Olemmeko me valmiita siitä, että eivät saa apua YMPstä ne ihmiset, jotka ovat jo eläkkeellä? Esimerkiksi. En tiedä. Kuka sanoo? Nämä ovat vain ajatuksia, joita heitän keskusteluun. Jos voitaisiin ihan vakavasti ottaen, me olemme suhtaudumme siis vakavasti sukupolvenvaihdokseen ja nuorten mukaan kytkemiseen. Ja viimeinen kysymys. Täällä eräs edustaja sanoi, olikohan saksalainen, että maanviljelijät pelkäävät suunnattomasti EUn kontrollia, valvontaa. Mutta nyt nyt he rupeavat pelkäämään omien, omien valtioidensa kontrolli, jos tästä tehdään enemmän kansallistettua ohjelmaa. Pat Deering, eh, mm, eh, Yksi minuutti Pat Deeringille vastausta. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhykäisesti ensinnäkin. päivän keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen. Se vakuuttaa minut siitä, että subsidiariteetti on oikea tie kulkea nuoret, nuorten viljelijöiden kysymys on äärimmäisen tärkeä, samoin tämä sukupolven vaihdos omalla, omassa maassani Irlannissa. Yksi avainalueista on se, miten maatalo, maatalousjärjestelmän saadaan enemmän nuoria maanviljelijöitä. No, vähemmän byrokratiaa, enemmän tuloja. Meillä täytyy olla houkuttimia nyt tähän byrokratia kysymykseen täytyy todellakin puuttua. Me voimme YMPn uudistuksen kautta viedä tätä eteenpäin, mutta yhtä lailla tärkeää on se, että meidän täytyy pitää kiinni yhteistä maatalouspolitiikasta, kun menemme eteenpäin. Lopuksi vielä puheenjohtaja rahoituskysymyksestä. Vain vähemmän voidaan tehdä, jos rahoitusta on vähemmän. Meidän täytyy antaa enemmän panoksia kokonaisrahoitukseen, mutta niin, että näillä varoilla voidaan viedä eteenpäin eurooppalaista identiteettiä. Me olemme kyllä tämän sitoumuksen osalta hieman jäljessä ja meidän täytyy parantaa. Kiitos. Tre minuti, mä saro ancora. No niin, ei min, ihan kolme minuuttia. Minä en ehkä käytä kolmeakaan minuuttia. Muutama kommentti, suurempi rooli kansallisille parlamenteille, enemmän yhteistoimintaa EUn toimielinten ja kansallisten parlamenttien välillä, enemmän vastuuta kansallisille parlamenteille. Jotkut ovat jopa puhuneet, että voitaisiin hyväksyä kansalliset ohjelmat tähän tulevaan YMP:hen. Tämä vetomus tulee ehkä enemmän Euroopan parlamentilta kansallisiin parlamentteihin. Painostakaa enemmän hallitustanne. Komission jäsen Hoganhan puhui tähän suuntaan äskettäin. Tehkää, tehkää, niin painostakaa omia hallituksianne, jotta budjetin maksuosuus olisi suurempi. Ilman resursseja me emme onnistu YMPssä. Kolmas asia, hajaa keskittäminen. Se on erittäin myönteistä. Joidenkin mielestä se on kohtalonomaista, eli jokainen tulkitsee sitä omalla tavallaan. Joku on jopa ehdottanut jopa kylien tasolla tai älykkäiden kylien tasolla, josta tulisi keskeisiä pieniä soluja. Mm, Mitä tässä voisi muuta pyytää kansallisilta ohjelmilta? Se Tämä tuli useaan otteeseen nuoret, innovaatioympäristö. Mielestäni meidän pitäisi painottaa enemmän vastuuta. Vastuu kulkee käsi kädessä jouston kanssa. Nämä kaksi elementtiä ovat samansuuntaiset jotta syventäisimme tätä keskustelua, jotta sitä voitaisiin laajentaa, josta näistä mielipiteenvaihdosta kansallisten parlamenttien ja EUn toimijoiden välillä. Meidän pitää odottaa kuitenkin ensi viikon ehdotusta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Silloin me saamme enemmän pohjaa tulevalle keskustelu YMPstä. Ja vielä annan puheenvuoron loppuyhteenvedon tekemistä puheenjohtaja Siekerskille. Te käyttänyt viimeistä minuuttia. No selvä. YMP on politiikka, joka ei vaikuta pelkästään viljelijöihin, vaan myös kuluttajiin, koska sen vuoksi, että tämä on YMP, niin tarkoittaa sitä, että kuluttajille on halvempia elintarvikkeita, eli meille kaikille. Veronmaksiin täytyy tie- tietää sitä. Se on myös ilmasto, ympäristöpolitiikkaa, luonnon monimuotoisuus, niin, niistä täytyy puhua YMPn yhteydessä. Täytyy ottaa niiden arvo esiin, jotta ihmiset, veronmaksajat ymmärtäisivät että sitä politiikkaa täytyy rahoittaa. Ja se ei koske pelkästään tavallisia kansalaisia kuluttajia, vaan myös poliitikkoja. Koska koko parlamentti tekee päätöksen, ei pelkästään maatalousvaliokunta. Joten pyydän kovasti, että puhukaa euroedustajille siitä, miten tärkeää YMP on. Miksi siihen pitää antaa rahaa? Koska mitä olisi, jos ei olisi YMPtä? jos 40 prosenttia on tulotaso verrattuna muihin ammatteihin. Mikä on tulevaisuus? Mikä on maatalouden kilpailukyky? Puhumme, olemme puhuneet ulkoisesta ulottuvuudesta tällä kaudella paljon. Koska joillakin sektoreilla on äh, vahva ulkoinen ulottuvuus, joka liittyy ulkomaankauppaan. Ja sitten lopuksi se, että neuvosto kyllä tekee budjettipäätökset loppujen lopuksi. Sanotaan nyt su- suoraan. Maatalousministeriöstä riippuu kuitenkin paljon. Puhukaa ministeriöiden kanssa, puhukaa hallitustenne kanssa. Pyydämme sitä kovasti, koska vain yhdessä voimme saada paljon hyvää aikaa maataloudelle. Maatalousvaliokunnassa meillä on samanlaisia näkemyksiä, riippumatta poliittisesta suunnasta maasta. Olemme maatalousmyönteisiä. Ja tämän viestin haluaisin välittää teille, että valiokunnassa on todellakin ilo työskennellä. Ja siihen olen kovin tyytyväinen ja kiitollinen siitä. Mutta jos ei ole tuloja, ei ole parempia elämänolosuhteita, maaseudulla ei ole nuoria viljelijöitä, tuotantosidotut ovat osittain tarpeelliset. Jos tietyillä vaikeilla aloilla emme maksa tuotannosta, niin ihmiset häviävät. Tietysti haluaisin, että olisi sillä tasolla kuin on. 15 prosenttiin asti suurista maksuista. Ei enempää tuotannosta. Enempää ei tarvita. Jos on huonot tuotanto-olosuhteet. Ja suorat pitäisi myöskin maaperän laadusta olla riippuvaisempia, koska tiedetään, miten se vaikuttaa satoihin. Puhumme paljon kilpailukyvystä. Tiedämme, että kilpailukyky paranee. Puhutaan perhetiloista. Liian vähän oli puhunut kuitenkin rahoitusvälineistä, joilla voidaan erilaiset tuet hyvin korvata. Mutta keskustelu oli kuitenkin hyvin tarpeen täytyy olla enemmän luonnonkatastrofitoimia, vakuutustoimia, mutta erittäin mielenkiintoinen tapaaminen. Paljon kiitoksia teille. Kiitos parlament, kansallisten parlamenttien edustajille, kiitos työntekijöillenne, kiitos järjestäjille, kiitos kaikille, jotka vaikuttivat tapahtumaan onnistumiseen, kiitos tulkeille. Viisi minuuttia aikaa. Ottakaa se lahjana. Viisi minuuttia aikaa saatte. 200 henkilöä, sehän on tuhat minuuttia. Hieno lahja. Äh, hyvää kotimatkaa. Ja että tavattaisiin sitten hyvissä tunnelmissa, kun keskustelemme. Niin ja pitäisi vielä kerran tavata mielestäni, ennen kuin tulee tämä laki, lainsäädäntöehdotus, josta pääjohtaja Pleva puhui. sitten vielä tavattaisiin ennen toimikauden loppua.